Good morning, ladies and gentlemen. Do you think we can begin? Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Voimmeko aloittaa kokouksemme? Thank you. Thank you. Kiitoksia. Näin aluevaloikunnan kokous on alkanut tänään 7.12. Ensin hyväksytään esityslista. Onko kommentoitavaa ehdotuksia? Van Nistelrooy. Very much. Not a big... Kiitos, kiitos paljon. Ei mitään sen suurempaa, mutta mietin, että eikö yleensä puheenjohtaja valtio tulee tapaamaan meitä kaksi kertaa. Ja sitten romanialaiset tulevat tammikuussa, mutta eikö yleensä ensin tulla aluksi kertomaan, mitä aiotaan tehdä, ja sitten vielä lopuksi kertomaan tuloksista. Ja nyt on todella tuloksiakin meidän alallamme, ja haluaisin puhua tästä. Onko tällaista suunnitteilla ollenkaan? Estonian minister. Lithuanian, they come. Siis liettualaiset, eh, ei, no virolaiset, anteeksi, niin eh, eikös eh, heidän olisi tarkoitus tulla? Jään vähän kaipaamaan. Häntä ei ole laitettu tämän kokouksen esityslistalle. Meillä on uusi puheenjohtajavaltio sitten tammikuussa ja kyllä, ymmärrän mitä tarkoitatte. Viroministeri ministeri ei ole siis täällä. We, we had the meeting with him during the interparliament. Meillä oli kokous hänen kanssaan parlamenttien välisessä kokouksessa kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa. Hän oli silloin regivaliokunnan kokouksessa. Ja hän esitteli sen, mitä oli saavutettu. he, he was here. Hän siis on käynyt täällä. Any, any other comments on the agenda? Onko muuta kommentteja esityslistaan? Ei, kiitoksia. Näin. Esityslista on hyväksytty. Seuraavaksi pöytäkirjan, hyväks... pöytäkirjan hyväksyminen 13. marraskuuta pidetystä kokouksesta. Ne löytyvät internetistä, jollei kukaan vastusta niin ehdotan, että ne hyväksytään tämän kokouksen aikana. Seuraava kohta on puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on niitä muutama. Regivaliokunnan jäsenille tiedoksi. Ensimmäinen koskee sitä, että tämän viikon maanantaina puheenjohtajien ja Dimitar Chanchevin Bulgarian pysyvän edustajan välillä. Ja hän on myös Koreper kahden puheenjohtaja. Käytiin kokous, jossa keskusteltiin alustavasti lainsäädäntöä äh, kohdista, joita on tarkoitus työstää ensimmäisellä vuosipuoliskolla ensi vuonna. Tämä oli hyvin pitkälti tekninen keskustelu ja meidän osiomme tässä kokouksessa keskittyi omnibus-asiaan. Se on tarkoitus viedä loppuun vuoden loppuun mennessä. Eli tavoitteena siinä on olla työskentelemättä asian parissa Bulgarian puheenjohtajavaltion kanssa. Ja sitten mainitsimme myös ne asiat, jotka on viety päätöksiin, joista on neuvoston kanssa päästy jo sopimuksen tarkoitus allekirjoittaa nämä Strasbourgin aikana. Ja luonnollisestikin sitten mainitsimme myös yhdessä ehdotuksen seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi, joka on tarkoitus hyväksyä 29.5. Tämä tieto tulee siis komissiolta. Ja siihen liittyvät lainsäädäntöehdotukset hyvin pian sen jälkeen, mitä se sitten tarkoittaakin. Tämä oli tieto komissiolta ja neuvostolta. Sitten tulevalta puheenjohtajavaltiolta saatiin se tieto, että Bulgaria järjestää korkean tasokonferenssin EU-kohesiopolitiikasta vuoden 2020 jälkeen tavoitteet kestäville alueille ja lähestymiselle Sofiassa 8.6. Ja olen epävirallisesti käynyt tässä keskustelua ja lähettänyt myös virallisen kirjan Regin puolesta, jossa olen pyytänyt Regivaltuuskunnalle kutsua tähän tilaisuuteen. toista kävin myös osallistumassa konferenssin, jonka komissaari Butch joka koski investointeja Euroopan yhdistämiseksi. Ja siellä käsiteltiin monivuotista rahoituskehystä, josta 93 prosenttia koski siis tätä verkostojen Eurooppa-aloitetta ja seuraavia investointeja, joita suunnata liikennealalle. Konferenssi oli erittäin kunnianhimoinen, sillä oli erittäin selkeä viesti siitä, että liikenne- ja kuljetusalalle tarvittavat investoinnit ovat tarpeen. Kukaan sitä ei ole kiistänyt, mutta komissaarin näkemys on se, että ne tulisi tapahtua verkkojen Euroopan välineen kautta eikä rakennerahastojen kautta. Sillä verkkojen Euroopan väline on paremmin hallinnoitu, keskitetty ja saa aikaiseksi parempia tuloksia. Tämä oli se pääviesti, joka näistä keskustelusta nähtiin. Tuleva monivuotinen rahoituskehys. Siinä pääviestinä oli se, että kuljetus- ja liikennealan investointitarpeet seuraavalla jaksolle ovat enemmän kuin 700 miljardia euroa. Ja kolmas ilmoitukseni koskee sitä, että komission viimeisin aloite, ei ole ehkä saattanut kuulla, että eilen aamulla komissio keskusteli toimenpidepaketista, joka sisältää lainsäädäntöehdotuksia ja kannanottoasiakirjoja osana käynnistää EU uudelleen rahoituskriisin jälkeen ja yhdistyneen kuningaskunnan päätöksen jälkeen jättää Euroopan unioni. Koko tästä paketista keskustellaan seuraavassa huippukokouksessa 14-15 joulukuuta. Kaksi lainsäädäntöehdotusta, jotka on hyväksytty, koskee meidän valiokuntaamme. Kumpikin näistä keskittyy rakenneuudistuksiin. Ensimmäinen niistä muuttaa asetusta, jossa on kehitelty rakenneuudistuksen tukiohjelmaa Ehdotuksena on se, että lisätään koko budjettia 143 miljoonasta, kuten olemme päättäneet 300 miljoonaan ajanjaksolle 2017-2020. Samoin tavoitteena on muuttaa ohjelman kohdentamista niin, että se enemmänkin keskittyy jäsenvaltioihin, jotka ovat valmiita liittymään eurovyöhykkeeseen. Toinen ehdotus muuttaa yhteistä asetusta, jonka avulla jäsenvaltiot voivat hyödyntää osaa varaumista tämänhetkisissä Euroopan investointi- ja rakennerahastoissa, joita voidaan tukea spesifejä hankkeita rakenneuudistuksissa, koska tämä varauma on noin 6 prosenttia kansallisista allokatioista eri rahastojen puitteissa – niin kyseessä on erittäin suuret summat kokonaisuutena katsottuna. Nämä vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Oletan, että nämä ehdotukset tulevat esille täysistunnossa ensi viikolla Strasbourgissa. Ja olemme ajatelleet, että ne kumpikin sitten viittaavat Regin vasta- vastuullisena valiokuntana – Millä tavalla tämä tulee sitä toteutettavaksi, se jää nähtäväksi. Oletan, että meidän ja toisten valiokuntien välillä tulee ristiriitoja, niin kuin myös tässä rakenneuudistustukiohjelmassa oli alusta lähtien ja täysistunnon ilmoituksen jälkeen katsotaan sitten, miten nämä hoidetaan. Niin, edustaja Van Thank you very much for your, your information. Kiitos näistä tiedoista. Nämä ovat tärkeitä työmme kannalta tulevan puolen vuoden aikana. Ja miten tämä vaikuttaa monivuotiseen rahoituskehykseen? ensinnäkin kommentti eh, ensinnäkin eh, verkkojen Euroopan välineeseen liittyen. Kun puhumme kohesiorahastosta ja kun rahoitus osuuksia, maksuosuuksia on otettu pois verkkojen äh, Eurooppa-hankkeesta, niin silloin oli selvää, että tämä sijoitetaan kohesioon. Mm, tarkoitus oli toteuttaa keskitettyä järjestelmää, jotta tulokset olisivat parempia. No, johtopäätöksenä voidaan todeta, että rahat käytettäisiin siis keskitetysti verkkojen Eurooppa-välineessä. Näin ei kuitenkaan päätöksiä tehty ei, liikenteen näkökulmasta eikä täälläkään. Regihän nimenomaan totesi, että me haluamme parempia rajat ylittäviä ratkaisuja eri valiokuntien kesken. Ja tässä vaiheessa meillä on nyt sitten täytäntöönpano mietintö Novakovilta ja se käsittelee liikennealaa. Tässä pitäisi nämä kaksi kysymystä yhdistää, koska keskustelu on pian edessämme. Komissio antaa tästä ilmoituksen ja niin edelleen. Sitten toinen kommentti liittyy siihen, mitä sanoitte tähän eiliseen äh, emu-ehdotukseen liittyen. Jos katsomme tätä hieman syvällisemmin, niin kyse on sääntöjen muutoksesta, joka siis nousee esille täysistunnossa – alueet ja kaupungit ovat tärkeässä roolissa tässä tukiohjelmassa. Sehän toimii varsin hyvin, kun ajatellaan, miten moni maa on ollut halukas osallistumaan. Ja ensimmäinen osuus vuonna 2017 oli hyvin, hyvinkin suuri osuus. Nyt on löydetty sitten eh, varaa laajentaa myös tätä hanketta. Aivan niin kuin sanoitte, tämä säätely, asetus kuuluu meille. Jos sitä muututa, muutetaan, niin toki Ekon valiokunta voi sitten antaa lausunnon. Mutta kyllä meidän tulisi taistella, jotta asian käsittely pysyy tässä valiokunnassa. Kun katsomme monivuotista rahoituskehystä, niin tämä budjettihan talousarvio joka tapauksessa on Ekon valiokunnan käsittelyssä. Tämä on siis tärkeä ajankohta ja me olemme valmiita työstämään tätä aihetta. Luotan luonnollisesti puheenjohtajan ja sihteeristöön, jotta ensi viikolla saatujen tietojen jälkeen sitten voimme varmasti asiasta keskustella myös tänään sitten vielä koordinaattoreiden kokouksessa. Kiitoksia. Luonnollisesti keskustelemme koordinaattorin kokouksessa asiasta, mutta totean, että teen parhaani, kuten ennenkin. Helppohan se ei ole. Tehän tiedätte sen. Mutta kiitos poliittisten ryhmien tuen. Olemme onnistuneet tässä asiassa ja me olimme sitten loppujen lopuksi vastuuvaliokunta. Vain siksi, että me toimimme yhdessä tähän suuntaan. Edustajat Sellar ja sitten Krell. Kiitos puheenjohtaja. Nyt vaikuttaa hiukan siltä, että mm, osa komissiosta on jo liikkeellä vahvista, vahvistaakseen omaa vastuualuettaan viemällä rahoitusta kohesiopolitiikalta esimerkiksi. Olen kuullut näin työllisyysalalla muun muassa suunnitteilla on se, että äh, Euroopan sosiaalirahaston puitteissa tehdään äh, omaa alahanke, työllisyys, työllisyyden vahvistamiseksi kohesiopolitiikan kustannuksella. Ja nyt vaikuttaa siltä, että juuri tuo Verkkojen Eurooppa-hanke on myös tähtäimessä. Mielestäni meidän tulisi kyllä tässä lähiaikoina keskustella asiasta. Haluammeko me tätä todella kun ajatellaan liikennealaa, pidän sitä kyllä erityisen tärkeänä, koska verkkojen Eurooppa-hankkeen tavoite on äh, ihan toisenlainen. Kun puhutaan äh, Euroopan laajuisista liikenneverkoista, niin rajat ylittäviä pullonkauloja on edelleen, tai siis äh, rajat ylittävässä liikenteessä on pullonkauloja ja näitä täytyisi saada avattua haluttua. Ja vaikuttaa siltä, että tähän ei vielä ole päästy, kun katsotaan vaikkapa rautateiden tilannetta. Päinvastoin nyt on pikemminkin pyrkimyksiä siihen, että EUn ulkopuoliset maat, muun muassa Kiina, pyrkivät massiivisesti tekemään omia ehdotuksiaan tämän pidennetyn silkkitien puitteissa esimerkiksi päästäkseen EU-markkinoille ja tällainen luonnollisesti tulee vesittämään vuosikymmenten mittaiset verkkojen Eurooppa-hankkeet ja Euroopan laajuiset hankkeet. Esimerkiksi rautatiealalla ei ole toimittu kyllin tehokkaasti, pikemminkin on vahvistettu muutettu esimerkiksi maantieliikennettä ja esimerkiksi se, että kolme Baltian maata eivät ole päässeet verkostoon mukaan. Ja ajatelkaa, Liettuan ja Puolan välillä ei ole tällä hetkellä enää periaatteessa toimivaa liikenneverkkoa, koska rautatiet ovat niin surkeassa kunnossa, että siellä 30 kilometrin tuntivauhti on suunnilleen maksimi. Tämä on äh, aivan uskomatonta. Ja kun sitten äh, katsotaan vaikkapa äh, kaupunkien sisäistä liikkuvuutta ja liikennettä, niin tulisi ehdottomasti vahvistaa, ympäristö ulottuvuutta. Ja jos nyt sanotaan, että verkkojen Eurooppa hallinnoidaan jotenkin paremmin, niin onko se nyt välttämättä ihan niin? Onhan verkkojen Euroopalta viety merkittäviä summia esirin käynnistämiseksi. Ja nyt näyttää sitten siltä, että kohesiorahastoa heikennetään. Kyllä tässä mielestäni kyllä keskustelun tarvetta on, eli varmasti liikennevaliokunnan kollegojen kanssa meidän tulisi todella puhua. Ja, vielen dank, äh, ganz kurz nur, weil ich kann das... Kiitos ihan lyhyesti. Tuen täysin sitä, mitä Lambert ja Joachim juuri sanoivat. Kyllä tämä mm, on äh, ikään kuin nyt äh, liikehdintä siihen äh, suuntaan, että kohesiopolitiikkaa voi heikentää jo ennen kuin puhutaan edes monimuotoisesta rahoituskehyksestä. Kohta ollaan enää jossain kolmessa ja puolessa sadassa miljoonassa tai 320 miljoonassa. Tämä ei riitä ollenkaan. Euroopan parlamenttihan on vastustanut tätä varausta ottaa. Ja jos nyt sitten komissio tekee ehdotuksia varojen toisenlaista käytöstä, niin kyllä se on katkeraa, mutta ei voi olla niin, että rahat viedään sitten meidän alaltamme toisaalle, missä meillä ei ole mitään sananvaltaa. Ja kun sitten ajatellaan ää, niin, mehän olemme itse, minä ja Lambert, äh, tuimme äh, tässä yleisasetuskysymyksessä pidentämistä vuoteen 2020 asti, enkä minä ymmärrä, miksi sovitaan pidennyksen pidentämisestä ennen kuin on tehty ehdotus tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ei, ei mielestäni voi lähteä seikkailemaan tulevan monimuotoisen rahoituskehyksen puitteisiin ennen kuin siitä on sovittu. Meillä on asiassa vastuu ja täytyy olla jatkossakin ja kyllä komission täytyy meille aika hyvin selit, osata selittää, että miksi ihmeessä me tällaista tukisimme. minä näen mitään syytä tukea sitä ainakaan tässä vaiheessa. Kiitoksia komission Tehän tiedätte, että mainitsin jo parin otteeseen, että kutsuimme komissaari Dombrovskiksin, koska, koska tämän äh, ensimmäisen vaiheen tulokset olivat äh, tiedossa. Eli odotamme häntä paikalle helmikuussa. Silloin hän tulee regivaliokuntaan Ja periaatteessa ajattelimme keskustella ohjelman tuloksista. Nyt voidaan keskustella ohjelmatuloksista ja ehdotuksesta ohjelman pidentämiseksi. Viimeinen puhuja. Tässä on vasta pohjata ilmoituksen menossa. Bostinaru. But as a former... Kiitos, en puhu pitkään, mutta aiempana kohesiorahastoesittelijänä täytyy muistaa, että kävimme hyvin tärkeän taistelun viime kerralla emme halunneet, että verkkojen Euroopan kautta viedään rahaa erityisesti kohesiosta. Ja kyse oli kymmenestä miljardista. Millään tavalla ei analysoitu sitä, miten varat oli käytetty. Sen takia voin yhtyä Lambertin esittämään ehdotukseen. Meidän on pyydettävä arviota siitä, miten rahat on käytetty Haluaisin myös hyvin yksityiskohtaisia tietoja maantieteellisestä jakautumisesta verkkojen Eurooppa-välineessä. Miten jäsenvaltiot ovat saaneet käyttöönsä näitä varoja? Paljonko rahaa on siirretty tammikuussa 2018 Brysseliin ja mitkä ovat tulokset? Eli missä saadaan sellaisia merkittäviä tuloksia verkkojen Eurooppa-välineellä, jotka vaikuttavat myös kohesioon? Ja mainitsimme tässä liikenneulottuvuuden. Ulottuvuuden. Sen takiahan me halusimme verkkojen Euroopan, että voimme todella nähdä, miten tilanne paranee esimerkiksi laajakaistassa, kaasu, öljyalalla ja ennen kaikkea äh, raideliikenteessä, ei niinkään maantieliikenteessä meidän tulisi tältä pohjalta vastustaa sitä, että tarpeettomasti siirretään varoja. Aivan niin kuin Konstantsekin sanoi, niin sitten sanotaan, että meidän täytyy turvallisuutta ja maahanmuuttokysymyksiä, puolustusta vahvistaa ja meidän, meidän osuutemme tästä kakusta vain pienenee. This small discussion on the announcement. Näin päätän tämän lyhyen keskustelun ilmoituksista tämän päivän huomautuksen kanssa, että meillä on kokous tänään komissaari Kretsun kanssa. Ja mm. minusta meidän täytyy esittää vahva pyyntö kun näemme, miten paljon toivotaan sosiaalipolitiikalta, liikenne- ja kuljetusalalta – leikata osia kohesiopolitiikasta ja luoda uusia paketteja, uusia lähestymistapoja, niin meidän täytyy kysyä komissaarilta, mikä komission kanta on aluepolitiikka aluekehitykseen ja mitkä ovat komissaarin suunnitelmat aluepolitiikkaan en, näinä kuukausina ennen kuin ehdotetaan monivuotista rahoituskehystä. Sillä täällä parlamentissa me pyrimme toimimaan ja haluamme nähdä selkeän viestin myös Euroopan komission puolelta. No niin, ja viimeinen ilmoitukseni. Ihan toisen suuntainen. Tänä vuonna ei pidetä joulujuhlia, koska joulujuhlia on niin hirveän paljon, että me mitenkään löytäneet oikeaa aikaa ja paikkaa omalle juhlallemme ja meillä on oikein huonot kokemukset Strasbourgin joulujuhlista. Siksi meillä on uuden vuoden juhlat. Uuden vuoden juhlat pidetään heti tammikuun ensimmäisen kokouksen jälkeen. Ja toivottavasti se on sitten hyvä tilaisuus toivoa toisillemme kaikkea hyvää ensi vuodelle. Tämä siis viimeinen kommentti niin puheenjohtajan ilmoituksissa. Ja nyt jatketaan esityslistan puitteissa. Ryhdytään äänestämään. Äänestämme. Lausuntoluonnoksesta, jonka edustaja Smolkova on valmistellut. Kyseessä on Itrevaliokunnan valiokunnan mietintö, jonka nimi on Puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen. Smolkova esitteli näkemyksensä lokakuun kokouksessa. 16.10. oli äh, tarkistustehtävässä määräaika 63 sellaista jätettiin ja nyt esittelijä ehdottaa 12 kompromissia. Johtovaliokunta hyväksyy mietintönsä tammikuussa. Edustaja Smolkovaa, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat työhön. Ja haluan kiittää myös sihteeristöä ja varjoesittelijöitä. Uskon, että saamme hyvän mietinnön ITRE-valikunnalle. Kiitoksia. Näin voidaan siirtyä suoraan äänestämään. Tarkistus yksi Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Kompromissi yksi. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan. Ei, vaan kompromissi kaksi puheenjohtaja korjaa. Anteeksi. Yritä keskittyä paremmin. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt tarkistus kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Eihän tämä täysistunto vielä ole. Kiitos. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 se raukeaa. Tarkistus 22, joka sekin raukeaa. Kompromissi 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 56. Sähköinen tarkistusäänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näettekö tuloksen? Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Ja näin kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin äänestetään sitten lausunnosta näin muutettuna. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Se lausunto on hyväksytty. Onnittelut edustaja Smurkovaa. We continue now with the... Näin jatketaan. Mietintöluonnoksen käsittelyn puitteissa se koskee EU-vähemmän kehittyneitä alueita. Kysymys on kilpailukyvystä matalatuloisilla alueilla. Edustaja Jufrida esittelijä esittää nyt tämän I'm sorry, I'm sorry. Voi anteeksi, voi anteeksi. En ole jotenkin nyt mukana. Tänään tein virheen. Jos seurataan esityslistaa, niin ennen tuota asiaa meillä on näkemysten vaihto Edustajavalinen mietinnöstä, joka koskee on alueiden ja kaupunkien roolia Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanossa. Kyseessä ilmastonmuutos. Regi päätti luonnostella tästä tärkeästä asiasta oma-aloitteisen mietinnön ja esitimme näkemyksemme 24. päivä. Pyytäisin teitä teiltä hiljaisuutta täällä kokoussalissa, sillä näin annan puheenvuoron esittelijälle. Hyvät herrat, edustaja Novakov, Bossinaru. Anteeksi, mutta annan nyt puheenvuoron esittelijälle ja haluaisin, että kiinnitätte täällä yleisössä tähän täysin huomioon. Edustaja Valin, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta kaikille. En minä tässä nyt kauhean pitkään puhu. Onhan tämä mietintöluonnos ollut saatavilla jo aika pitkään netissäkin, eli kaikki varmasti olette siihen ehtineet tutustua. Ja tämän lisäksi haluaisin ennen kaikkea käyttää aikaa kuunnellakseni teitä, kuullakseni teidän mielipiteitänne. Eli kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja maailmanlaajuisista toimista sen torjumiseksi, niin kyllä tässä hyvin hitaasti edetään, mitä ratkaisuihin äh, tulee. Ja äh, Euroopan äh, unioni nyt sitten pohtii erilaisia toimia, jotka tulisi kohesion puitteissa alueellisesti ja paikallisesti toteuttaa Euroopan unionissa. Kun ajatellaan erilaisia ryhmiä, on tietenkin muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä, johtuupa tämä sitten köyhyydestä Ähm, alueesta, missä asuu, väisistä mahdollisuuksista, sukupuolesta tai mistä tahansa. Mutta energiaköyhyys on asia, johon täytyy puuttua ja Euroopan unionin vastuulla on luonnollisesti puuttua ilmastonmuutoksen torjuntaan myös EUn ulkopuolella. Erilaiset Luonnonkatastrofit ovat äh, olleet entistä yleisempiä, äh, hirmumyrskyt ähm, ja niin edelleen. Ja itse asiassa Ilmastonmuutos äh, tulee myös johtamaan suuriin väestösiirtymiin, kun ihmiset joutuvat muuttamaan kodeistaan ja omilta alueiltaan ilmastonmuutoksen jaloista pois tai sen aiheuttamien ilmiöiden jaloista pois. Ja kun sitten ajatellaan teknistä ja, ja, ja tieteellistä ja myös rahoituksellista puolta tässä asiassa, niin ennen kaikkea mietinnössä niin vaadin kaupungeille ja alueille itsemääräämisoikeutta myös tällä alueella, koska eri eri alueilla, eri kaupungeilla on kullakin omat vahvuutensa eikä kaikkea voi todellakaan keskitetysti ylhäältä päin sanella. Kyllä avaimet ovat alueiden ja kaupunkien käsissä, koska nämä tasot ovat kaikkein lähinnä kansalaista ja tietävät, miten voidaan kansalaisten murheisiin ja ongelmiin parhaalla tavalla vastata. Juuri ilmastonmuutoksen alalla on tärkeää antaa poliittista, hallinnollista ja rahoituksellista itsemääräämisoikeutta alemmalle tasolle Ähm, asian hoitamiseksi äh, ja sinne täytyy kyllä äh, keskittää toimet. No, Yhdysvaltojen erittäin valitettava vetäytyminen Pariisin ilmastosopimuksesta on myös tosiasia, mutta tästä huolimatta monet äh, Yhdysvaltain kaupungit, myös suurkaupungit edelleen jatkavat sitoutuneesti työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. E, ja mm, tarvitaan muun muassa paitsi sosiaalista kestävyyttä myös ympäristökestävyyttä, kun pohditaan vaikkapa uusia työpaikkoja ja on luonnollisesti panostettava uusiutuviin energialähteisiin, mutta ei tämä suinkaan riitä, e, jos on alueita, jotka makrotalouden suurten muutosten vuoksi ovat joutuneet kärsimään muita alueita enemmän, vaikkapa niin, että työpaikat ovat lähteneet alueelta, niin nämä alueet luonnollisesti tarvitsevat enemmän tukea kuin sitten muut ja perheet ja ihmiset, jotka näillä alueilla elävät. Sitten ajatellaan ilmasto- tai niin, ilmastopakolaisia, niin Äh, tämän äh, taustalla on myös äh, tietenkin energia kysymys ja ylipäätään ilmaston lämpeneminen maailmanlaajuisesti ja kun ajatellaan ihmisiä, jotka joutuvat äh, lähtemään kodeistaan äh, humanitaarisista syistä, vaikkapa sodan vuoksi, niin kyllä meillä on velvollisuus heitä auttaa, varsinkin kun meillä todella on tähän resurssit. Äh, tämän lisäksi, kun suunnitellaan ja täytäntöönpannaan ja arvioidaan eri toimia, täytyy ottaa huomioon myös sukupuoliulottuvuus. Ähm, kaikilla äh, aloilla ja kaikissa toimissa, joita ehdotetaan. Lopuksi äh, haluaisin äh, esittää teille yhden esimerkin huonosta suunnittelusta ja koordinaation puutteesta. Ähm, tämä esimerkki on tosi. Monet teistä varmaan olette saaneet viestin jossa viitataan Strasburgin matkoihimme. On tehty ehdotus, että ne, jotka kulkevat kulkevat Strasburgin autolla, Ähm, muistaisivat äh, tämän ilmastovaikutuksen. Nythän Strasbourgissa muun muassa on otettu äh, käyttöön äh, ajoneuvoille pakollinen ympäristömaksu, tällainen tarra. Ja tällaisia esimerkkejä on muun muassa Saksasta ja Tsekin tasavallasta muun muassa. Ja sitten kun puhutaan vaikkapa tienkäyttömaksuista, erilaisista tietulleista ja myös ajoneuvojen pysäköintiluvista, esimerkiksi asukaspysäköinnistä, niin jos ajatellaan ihmisiä, jotka liikkuvat paljon autolla ympäri Eurooppaa eri Euroopan maissa, Eh, niin eh, tällaisia matkoja tulisi kyllä ehdottomasti pyrkiä vähentämään. Eh, usein voitaisiin toimia aivan toisin, mutta meidän on näin ollen tehtävä yhteistyötä ja saatava aikaan parannuksia. Ja nyt sitten parhaat kollegat, mielelläni kuulisin teidän huomioitanne ja ehdotuksianne tekstin parantamiseksi ja eh, kiitoksia puheenjohtaja. With the shadow Kiitoksia tämän regivaliokunnan jäsenille puheenvuoron. Edustaja Pirak ensimmäisenä, kuka puhuu hänen nimissään? He's not in at the moment, but, um... Hän ei ole nyt paikalla tällä hetkellä, mutta ymmärrän jopa hieman espanjaa, eli yritin seurata puheenvuoroa espanjan kielellä. Tämä täsmälleen paikkansa, että alueiden ja kaupunkien rooli kasvaa jatkuvasti. Tämä näkyy erityisesti ilmastokysymysten ja energiakysymysten alla. Sen takia kyse ei olekaan uusista tavoitteista. Tavoitteethan on jo hyväksytty aiemmin. Kyse on pikemmin tuloksista, suoriutumisesta. Tässä on paljon mahdollisuuksia. Mahdollisuudet todella ovat valtavia, eli me voimme tämän mietinnön kautta pyrkiä edistämään nimenomaan tulosten aikaansaamista hyviä suorituksia samanaikaiseksi. Eli meillä on uusia välineitä käytössämme Esimerkiksi energia-alan siirtymä täytyy huomioida. Energiatehokkuus, energian säästäminen, kestävät energia, käyttötavat. Meillä on paljon välineitä käytössämme. Investointipankki ja muut ohjelmat. Paikalliset viranomaiset siis voivat yhdessä kumppaneittansa kanssa kantaa vastuun, tehdä investointeja ja saada todellakin myöhemmässä vaiheessa sitten tuottoa näille investoinneille. Kaupungit ovat tässä tärkeässä roolissa. Edustaja Spiraki ei ole nyt paikalla, mutta hän tukee kyllä teidän lähestymistapaanne. On tärkeää korostaa sitä, että kyse on myös vastuusta. Sääntely on ikään kuin Maserati-auto. Ja tässä tarvitaan nyt sitten vain pyörät alle tälle mietinnölle. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja. Kiitoksia. Mehän työnnämme hyvin sen, että ilmastonmuutos on yksi kaikkein suurimmista haasteista, joka ihmiskunnalla on edessään, kun tarkastellaan kestävää kehitystä, terveydenhuoltoa ja kansainvälistä taloutta. Pariisin kokous on dynaamisen kehittyvän prosessin alku ja sen tulisi mahdollistaa se, että Euroopan yhteisö ja kansainvälinen yhteisö voivat päästä tavoitteisiinsa eli vähentää tuota lämpötilan nousua kahteen celsiusasteeseen. Näin tämän seurauksena meillä täytyy olla yhteinen vastaus, joka on näiden haasteiden tasalla. Tässä on yhteydessä Euroopan alueet ja kaupungit, kuten jo muut kollegatkin totesivat, näillä kaupungeilla ja alueilla on tärkeä rooli kun pyritään yhdistämään koko maan tavoitteet. Miksi? Siitä syystä, että ne kykenevät vaikuttamaan liikkuvuuteen, kuljetukseen, liikenteeseen, kaupunkisuunnitteluun, rakentamiseen, energiaan, infrastruktuureihin. Ja ilman, että kaikki toimijat osallistuvat alueellisella ja paikallisella tasolla, minun mielestäni jäsenvaltiolla ei ole riittävästi työkaluja päästä tavoitteisiinsa. Näiden eri sitoumusten uskottavuus riippuu myös siitä todellisesta mukanaolosta, joka yrityksillä, investoijilla, yrityksillä on tässä suhteessa. Ja näin jäsenvaltioiden täytyy erityisesti kiinnittää huomiota kaupunginjohtajien sopimukseen, jotta voidaan säilyttää tällainen yhteistyö pitkälle jopa vuoteen 2050 asti. Ja näin voidaan myös rohkaista sitä dynamiikkaa, joka on olemassa 6500 kaupungissa mm, tai alueella, jotka ovat mukana tässä ohjelmassa, jotta voidaan vähentää kasvihuonekaasuja vuoteen 2020 mennessä huomattavasti ja päästä jopa vielä parempaan lopputulokseen kuin ennen. Mielestäni tällainen esimerkki voi olla hyväksi myös muille unionin ulkopuolisille jäsenvaltioille, ja näin ne voisivat olla mukana yhdessä toteuttamassa tätä kansallisella, kansainvälisellä tasolla. Ja minun mielestäni samalla me emme saa jättää ulkopuolelle niitä kaupunkeja, jotka ovat päättäneet toimia ilmastonmuutosta vastaan, mutta jotka eivät ole tämän yleissopimuksen puitteissa. Toisaalta meidän tulee korostaa sitä, että ne alueet ja kaupungit, jotka ovat mukana COP20 toteuttamisessa, tarvitsevat merkittäviä innovoivia investointeja, jotka voidaan kohdistaa kohti kestävämpiä hankkeita, energiahankkeita, mukautumista ilmastonmuutokseen mukaan lukien hankkeet pienissä yhteisöissä. Ja minun mielestäni olisi hyödyllistä, jos Euroopan unioni voisi auttaa paikallishallintojen yhteistyön täytäntöönpanossa yhteisessä toimintapuitteistossa. Kysymys on kaupunkien ja alueiden toimista ympäristön hyödyksi. Samalla me tarvitsemme myös tiedotuskampanjoita, jotka kohdistuvat väestöön, jotka koskevat ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kaikkia niitä toimenpiteitä, joka, joita joka ikinen kansalainen voi tehdä ja toteuttaa omalla tasollaan. Minun mielestäni kaikkien toiminnan mukaan lukien kansalaisten mukanaolo tässä hankkeessa on äärimmäisen tärkeää jotta COP21 voi olla menestyksellinen ja todella torjua ilmastonmuutosta. Puheenjohtaja, seuraava vieriesittelijä Flack. Thank you very much. Um, as spokesman for the... Kiitoksia oikein paljon. Mm, ystävän kuningaskunnan konservatiivien edustajana haluaisin kiittää esittelijäämme. Me tämän äh, tekstin äh, perusperiaatteita kovasti tuemme kyllä, mutta äm, tiettyjä muutoksia haluaisimme tekstiin tehdä, erityisesti kolmessa kohdassa. Niin kuin aiemmassa keskustelussa mainitsin, täytyy varmistaa se, että kohesiopolitiikan todell- todelliset hyödyt ilmastonmuutoksen torjunnassa täytyy selvittää. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että siihen kun Euroopan unioni 2030 on sitoutunut käyttämään 20 prosenttia varoista ilmastonmuutoksen vaikutusten torjuntaan, Ähm, niin tätä täytyy kyllä tarkastella. Ja 45 ja 46 kohdat Envi-lausunnossa viittaavat tähän asiaan. Lisäksi täytyy tarkastella lisäarvoa se, että vaan todetaan, että Yhdysvallat täytyy tuomita, kun se vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksesta, niin kuin tässä kohdassa kaksi todetaan, niin ensin pitäisi varmaankin nähdä, mitä vaikutuksia tällä on. On hyvä, että esittelijä tässä kuitenkin viittasi siihen, että monet Yhdysvaltain kaupungit ovat päättäneet osallistua kuitenkin Pariisin sopimuksen toimiin. Ja näin ollen todella mekin tarvitsemme alueellemme itsemääräämisoikeutta, jotta ne voivat huolehtia omalta osaltaan soveltuvin toimin ilmastonmuutoksen torjunnasta. Ja kun puhutaan EUn pyrkimyksistä, niin mielestäni meidän tulisi kuitenkin olla myönteisemmällä mielellä, mitä tulee teollisuutemme ponnisteluihin. me investoidaan jo kovasti vihreään teknologiaan ja vähän hiilisyyteen, Kuitenkin teollisuus mainitaan vain yhden kerran tässä tekstissä, kohdassa viisi, ja siinäkin suhteellisen kielteiseen sävyyn kyllä teollisuuden äh, rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa EU:ssa ja maailmanlaajuisesti on tärkeää. Viime viikolla Tesla juuri lanseerasi maailman suurimman akun äh, Australiassa niin, että äh, sähköä saadaan näin varastoitua. Ja ihan samoin Itä-Englannissa meillä on alue, jossa äh, on huolehdittu siitä, että jätettä ei enää äh, kaato paikalle mene lainkaan, vaan äh, kierrätystoimia. Minä tulen kyllä tekemään tarkistuksia näiden asioiden huomioimiseksi. Kun ajatellaan Pariisin ilmastosopimusta, onpa kyseessä sitten se 40 ryhmä tai taikka kaupunginjohtajien konferenssi, niin mm, uskon kyllä, että tässä on hyvin paljon myönteistä ja kiitän esittelijää. Kiitoksia von Miltenburg seuraavana. Uh, um, which... Takkulan puolesta, joka pahoittelee poissaoloaan, haluaisin esittää muutaman aivan lyhyen kommentin. Alderyhmä myös korostaa perusperiaatteita tässä mietintöluonnoksessa. luonnoksessa Haluaisin kuitenkin nostaa esille kolme asiaa. Ensinnäkin kohta 12. En tiedä, onko aivan realistista sen jälkeen, kun Höttinger tässä valiokunnassa korosti tarvetta lisätä kohesiopolitiikan budjettia kauden 2020 jälkeen. Eli me tarvitsemme riittävää budjettia ilmastonmuutoksen torjumiseen ja sopeutumiseen. Kyse on myös muista rahoitusvälineistä, joilla voimme vastata näihin haasteisiin. Ja toinen seikka, kohdassa 14 puhutaan tarpeesta tukea hiilestä irtautumista. Luonnollisesti on vaikutuksia kaikilla tällä myös työllisyyteen, mutta tarvitaanko sitten jotakin erityisiä suunnitelmia työllisyyden alalla vai onko tämä oikeastaan tulosta toiminnasta? Kun esimerkiksi katsomme puhtaan energian innovointia, josta juuri on äänestetty, niin myös myönteisiä vaikutuksia on havaittu työllisyyteen. Eli tässä mainitaan äh, työllisyyssuunnitelmat. Sanoisin, että tämä on hieman tämän mietinnön alan ulkopuolella. sitten kohta 18, jossa puhutaan pitkälle viedyistä arvioista sosiotaloudellisten vaikutusten suhteen silloin, kun sopeudumme ilmastonmuutokseen. Luonnollisesti tarvitaan sopeutumista, sovittamista, mutta miksi tarvittaisiin sitten pitkälle vietyjä erikoisarvioita sosiotaloudellisista vaikutuksista, kun sitten samassa kappaleessa vielä sanotaan se, että suojellaan vain väestön heikoimpia osia. Tässä oikeastaan asiat sekoittuvat keskenään. Tarvitaan sopeutumista, torjuntaa, Ja sitten ajatus siitä, että jotkut väestönosat ovat haavoittuvampia kuin muut, niin tässä kyllä tarvitaan hieman lisäselvitystä. Jos tämä yhdistetään sosiotaloudellisiin vaikutuksiin, niin voi syntyä se vaikutelma, että kenties tietyt yhteiskuntaluokat ovat paremmin suojassa tai jotkut taas haavoittuvampia silloin, kun kyse on ilmastonmuutoksesta, eikä sitten näissä ilmastonmuutoksen torjunnassa tai sopeutumistyössä voida tehdä eroa eri sosiaaliluokkien välille, vaan kaikkia täytyy yhtä lailla suojella. Kiitos. Rope, the next shadow rapporteur. Kiitoksia edustaja Rope, seuraava varjoesittelijä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tehdystä työstä. Kyseessä on tärkeä ja tarpeellinen mietintö. Varsinkin kun ollaan siirtymässä uuteen ajanjaksoon vuoden 2020 jälkeen. Eli se, mitä on suunniteltu vuoteen 2020 mennessä, sitä voidaan nyt itse asiassa muuttaa. Mutta mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia kaupungeilla on vuoden 2020 jälkeen, vaikuttaa siihen, minkälaisia tuloksia saadaan. Esittelijähän sanoi, että tässä ei välttämättä aina mennä oikeaan suuntaan, eli päätyö tehdään kaupungeissa ja alueilla. Ja niiden vastuualueet ja niiden toimet riippuvat vain siitä, mitä jäsenvaltiot sallivat niiden tekevän, mikä mandaatti niille annetaan. Esimerkiksi valtionmaista tai Liettuassa alueet vastaavat vain 15 prosentista, jos rahalla mitataan. Eli vuoden 2020 jälkeen meidän tulisi pyrkiä siihen, että ainakin 50 prosenttia saataisiin kaupungille ja alueille ja näin ne voisivat toteuttaa todellisia hankkeita, joista on hyötyä esimerkiksi asuntokannan uudistaminen. Tämä on tärkeä asia. Tavoitteena on uudistaa 3-5 prosenttia asuntoja vuosittain. No sehän merkitsi sitä, että 60 vuotta kuluisi tähän. Niin kun minun kunnassani niin saataisiin tämä lopputulos aikaiseksi. Me olemme jo remontoineet kaikki rakennukset. Voimme säästää 50 prosenttia energiasta. Haluammeko siis tehdä säästöjä ja saada aikaiseksi paremman lopputuloksen? Halvin energia ei ole se energia, jota säästetään, vaan se, joka, äh, anteeksi, joka tuotetaan, vaan se, joka säästetään. Neljänsadan miljardin edestä ostetaan energiaa äh, ulkomailta. Siinä on kyseessä valtavat äh, rahamäärät, jotka voitaisiin suunnata energiatehokkuuteen, kiertotalouteen – uudelleenkäyttöön ja muuhun. Monet kotitalouskoneetkin heitetään roskikseen, koska niistä puuttuu ruuvi tai joku pieni osa. Eli tällainen ylikulutus ja teollisuuden halukkuus tuottaa ja laittaa markkinoille sellaisia asiat, joita edes kyetä korjaamaan, johtaa resurssien puutteeseen. Ymmärrän, että me tarvitsemme työpaikkoja ja työllisyyttä, mutta kulutuksella on myös rajansa ja sen täytyy olla kohtuullista. Sen lisäksi on myös tärkeää, että kun ostamme energiaa, ja olen jo todennutkin, että Yhdysvallat ostaa noin 50 prosenttia energiasta, niin kolmansien maiden tulisi noudattaa samankaltaista ympäristöstandardia kuin EU:ssa. Esimerkiksi tällä hetkellä Astravitsissa rakennetaan ydinvoimalaa, eikä siellä edes pohdita ydinvoimalan purkamista. Tuo purkuraha ei edes sisälly ydinvoimalan rakentamissuunnitelmaan. No mitä se tarkoittaa? Mihin ydinjätteet viedään? Mihin ne viedään ja missä ne, mihin ne unohdetaan? EU tulisi, ei tulisi sallia sellaisten tuotteiden tulla sen markkinoille, joita ei ole tuotettu uusimpien standardien mukaisesti ja jotka ovat ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa. Näin meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Ja se, miten asiasta päätämme vuoden 2020 jälkeen, voivatko vain jäsenvaltiot päättää siitä, mitä ne haluavat, vai annammeko lisävastuuta alueille – Esimerkiksi yhteisessä maatalouspolitiikassa on aivan erinomainen Leader Plus-mekanismi. Eli miksi meillä ei voisi olla tällaista kunta plus-mekanismia niin, että jokaisella on oma rahoitusosuutensa ja sitten voidaan yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa päättää siitä, mitkä hankkeet parhaiten voidaan toteuttaa. Nämä asiat ovat olleet esillä monissa jäsenvaltioissa, niin näitä esimerkkejä voitaisiin seurata kaikkea, kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Demaatio seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme kovasti herkistyneitä tälle aiheelle, kun kyse on ilmastonmuutoksesta. Sen vaikutukset, jotka koetaan alueilla, aiheuttavat esimerkiksi kuivuutta, myrskyjä, tulvia, ja näitä tapahtuu entistä useammin yhä mm, intensiivisemmin. On laskettu, että taloudelliset tuhot ovat noin 400 miljardin arvoisia, kun asia mitataan taloudellisesti. Ja myös ympäristövirasto on kehottanut meitä perehtymään sopeutumistoimiin, jotka olisivat joustavampia. Ja tässä on myös kiire. Euroopan unionin budjetti, 20 prosenttia siitä kaudella 14.20 tulisi käyttää nimenomaan ilmastotoimiin. Tuomioistuin, ei vaan tilintarkastustuomioistuin on omassa 2016 kertomuksessaan varoittanut, että vaarana on, että emme pääse näihin tavoitteisiin. Lisäksi näiden tuhojen lisäksi olisi huomioitava myös terveysvaikutukset. Usein kyse on myös siitä, että tällaiset kielteiset vaikutukset kielletään, kiistetään. Kustannuksia aiheutuu myös siitä, että ihmiset sairastuvat ja kuolevat ennenaikaisesti. Vuosien 1991-2015 aikana miljoonat ihmiset ovat äh, ennenaikaisesti kuolleet ja äh, vuodesta 2000 kehitys on vain kiihtynyt. Ihmisten terveyteen vaikutukset ovat huomattavia, on erilaisia infektioita, verisuonin sydänsairauksia, stressiä. Tarvitaan myös entistä enemmän terveyspalveluja ja täytyy varmistaa myös juomaveden saanti pitkällä aikavälillä. Kohdassa 9 ja 10 haluamme näihin kohtiin tehdä vielä tarkistuksia kollegan mietintöön. Luonnollisesti täytyy keskittyä kovasti kaupunkien rooliin. Kaupungeilla on tärkeä rooli, koska kolme neljäsosa väestöstä asuu kaupungeissa. Portugalissa, Kreikassa, Ranskassa ja Italiassa on ollut järkyttäviä tapahtumia. Ja meidän on todella pohdittava kaupunkien laajentumista niin, että säilytetään myös mm, rakentamattomat alueet kaupunkien läheisyydessä. On tärkeää laajentaa budjettia, joka käytetään esimerkiksi kohesiopolitiikkaan. Täytyy pystyä taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan niin, että meillä on selkeät tavoitteet ja mittatikut, joilla asiaa mitataan kansalaisten näkökulmasta. Täytyy olla uusiutuvaa energiaa, äh, ilmastotyötä ja katsomme myös, että tässä mietinnössä tulisi pohtia myös solidaarisuusrahaston tulevaisuutta. Kiitos. Thank you very much. As I do not... Kiitoksia. Koska muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Edustaja Krell, anteeksi. Kyllä, kyllä puheenjohtaja olin pyytänyt puheenvuoron. Esittelijälle toteaisin, että ehdottomasti näitä tavoitteita tuen ei siitä ole kahta kysymystäkään, mutta kolme pientä seikkaa. Tässä kohdassa viisi, kun puhutaan yleisistä puitteista ja te, niin en tiedä, ehkä se ei tässä viestinnässä nyt ihan ole tullut huomattavaksi. Niin, eli että tässä saksan kielellä, kun tämän luen, niin tässä tuomitaan mediat, jotka kiistävät ilmastonmuutoksen, taikka teollisuuden, joka kiistää ilmastonmuutoksen. Ei, ei, siis meidän on tuettava teollisuutta, jotta se kestävällä tavalla siirtyisi käyttämään ympäristöä ja ilmastoa suojelevia teknologioita. Mitä ihmettä emme me nyt tässä voi lähteä tuomitsemaan? Rehellisesti itse olemme poliitikkoja ja meillä on tässä asiassa vastuu. Me kyllä useimmat poliitikot aivan varmaan olemme ihan vastuullisia ja tietoisia asioista, no Trumpia nyt ehkä lukuun ottamatta. Mm, mm, en tiedä, onko tässä eri kieliversioissa jotain eroja mahdollisesti, mutta kun tätä tekstiä katsoo, niin mielestäni ei tulisi ennalta lyödä lukkoon sitä, että kuinka suuri osuus kohesiorahoista jatkossa tullaan sitomaan ilmastonmuutoksen torjuntaan tällä hetkellä. Tämä on 20 prosenttia tämä taso ja ihan hyvä niin, mutta en minä tässä vaiheessa olisi valmis vaatimaan tämän osuuden korottamista. Meidän täytyy nyt rauhassa odottaa, että sovitaan monivuotisesta rahoituskehyksestä ja nähdään sitten mikä tilanne on. Mutta siitä olen samaa mieltä, että kaupunkeja tulee tukea niin, että ne voivat itse päättää, mitä ja miten varoja käytetään koska katson, että äh, kaupungilla on merkittäviä mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta. Niissä asiat ovat keskittyneet ja mm, voidaan todella torjua ilmastonmuutosta vaikkapa äh, äh, julkisessa lähiliikenteessä, rakennusten energiatehokkuutta parantamalla ja niin edelleen. Tätä tulisi mielestäni entisestään enemmän korostaa. Kiitos. Kiitoksia. No niin, nyt muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Anna komission edustajalle puheenvuoron seuraavaksi. Pistan Malinowska, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet tästä keskustelusta. Kiitoksia edustaja Fajia. Kiitoksia tästä keskustelussa, että todella on pyydetty toimintaa ilmastosopimuksen puitteissa Tulimme juuri Bonnista vasta osapuolten kokouksesta, joka pidettiin siis marraskuun puolivälissä. Ja toinen tärkeä kokous pidetään Pariisissa ensi viikolla. Molemmissa näissä kokouksissa alueellinen ja paikallinen johtajuus on ollut tärkeässä asemassa. Ilmastohuippukokous ja pormestarien kokous järjesti Bonnissa tapahtuman, jossa vaadittiin globaalia toimintaa ja mukana oli yli 300 poliittista johtajaa, yli tuhat osallistujaa, erittäin vahva osallistuminen kaikilta eri hallinnon tasoilta, 16 eri maata. Ja haluaisin kiittää vielä kerran alueiden komitea siitä, että se on koordinoinut ja järjestänyt tämän erittäin tärkeän pormestarin päivän. Päivän aikana käsiteltiin tärkeitä asioita, kuten transatlanttista yhteistyötä alueellisessa ja paikallishallintojen välillä, rahoituksen helpottamista ja poliittista johtajuutta integroidun suunnitelman puitteissa. Kiitoksia siis kovasti tästä. Se osoitti myös, että tarvitaan va- yhteistyön vahvistamista kaupunkien, kansallisten hallitusten ja alueiden välillä. Ja lisäksi kehitellään innovatiivisia ratkaisuja ja teollisuuden tärkeä rooli on otettu esille, kuten myöskin julkisen ja yksityisen investoinnin vapauttaminen paikallisella tasolla. Neuvottelupöydän ympärillä on myöskin vaadittu uutta vuoropuhelua, joka ensi vuodesta lähtien – edesauttaa eli osapuolia, mukaan lukien kaupunkeja, tulemaan neuvottelupöydän ääreen. Ja näin voidaan osoittaa, miten kaukana ollaan Pariisin sitoumuksista ja miten toimintaa voidaan nopeuttaa. Siitä syystä nämä teidän keskustelunnekin ovat oikein ajankohtaisia. No, mietintöluonnos ja ajan käyttö on mielestäni oikein hyvä tämän suhteen. Kutsu komissiolle jäsenvaltioille ottaa käyttöön kunnianhimoisia lainsäädäntöehdotuksia on tietysti erittäin tärkeää. Nyt ollaan keskustelemassa tästä puhtaan energian ehdotusten puitteissa, mutta tietysti on tärkeää myöskin painottaa yhä enemmän kansallisten toimijoiden roolia. Me jäämme odottelemaan monien kaupunkien osallistumista tähän ilmastotoimintaan. Bonnissa innokkuus oli käsin kosketeltavaa siellä osoitettiin, että halutaan olla mukana. Ja olemme myös arvioineet ja arvostamme sitä, minkälaisia mahdollisuuksia tämä tarjoaa työpaikan luontien ja elämänlaadun parantamiseen. Olen huomioinut keskustelun täällä, joka koski monivuotista rahoituskehitystä ja kohesiopolitiikkaa. Meidän mielestä on hyvä, että vedotaan siihen, että mm, lisäyksiä pitää saada, sillä olemme sitä mieltä, että Pariisin tavoitteet ja niiden täytäntöönpano on todella aivan massiivista. Ja budjetin tuli e- se ehdottomasti heijastella näitä uusia periaatteita. Eli meidän ei tule vesittää toisten investointeja turviin sitä, mitä olemme luvanneet tehdä Pariisin puitteissa. Ne, jotka sanoivat, että paljon rahaa istuskelee vielä tileillä, se on totta. On vielä paljon rahaa käytettävissä riskihallintaan ja ilmaston hallinnointiin, temaattisiin tavoitteisiin on käytettävissä rahoitusta ja ehdottomasti pyrimme viemään eteenpäin tätä pyrkimystämme tukea alueita ja kaupunkeja. Onpa kysymys sitten tiedotus, rahoitusavustus tai muista toimenpiteistä. Jotkut mainitsivat myös se, että täytyisi katsoa sitä, millä tavalla voimme vielä viedä alueellisia yhteistyöhankkeita eteenpäin. Esimerkiksi Saharan eteläpuolella tällainen hanke on käynnistetty. Näin pyritään myös tekemään Intiassa ja Etelä-Amerikassa. Viime viikolla komissio on myös paljastanut uuden kaupunkialustan investointituelle, Urbis nimeltään – jossa nyt annetaan neuvoja ja tuetaan toimintaa Euroopan investointipankin voimin. Ja sen tavoitteena on avata investoinnit ja parantaa laatua näissä hankkeissa. Tämä joskus on nimittäin ongelmana. Raha mm, odottelee tileillä ja usein hankkeet eivät myöskään ole riittävän laadukkaita. Kuten täällä mainittiin, EUn kaupunginjohtajien sopimus pyrkii nimenomaan täyttämään näitä tavoitteita me ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja tavoitteet ovat olemassa. Nyt ollaan 23 prosentin vähennystasossa ja ehdottomasti pääsemme 27 prosenttiin, johon on sitouduttu tuhat kaupunkia on sitoutunut mukautussuunnitelmiin. Ja näin meidän eurooppalaiset kaupungit todella näyttävät esimerkkiä ja komissio on ehdottoman tyytyväinen siitä, että se voi näitä menestystarinoita esitellä ympäri maapalloa. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja nyt sitten edustaja Valinne voi päättää keskustelumme tältä päivältä. Bueno, muchísimas gracias por la... Suuret, suuret kiitokset puheenvuoroistanne ja kiitokset komission edustajalle. Yhden asian haluan sanoa. Minä tulen itse alueelta, joka on äh, kaivossa äh, teollisuusaluetta. Äh, kaivos oli pääelinkeino ja Tämä oli siis niitä aikoja, kun meillä vielä oli paljon teollisuutta. Nyt tilanne on toinen. Ja minä puolustan teollisuutta ehdottomasti ja luonnollisesti pidän sitä tarpeellisena. Mehän me nyt ilman teollisuutta voi elää, mutta kuitenkin samalla on kunnioitettava ympäristölainsäädäntöä ja teollisuuden on tehtävä oma osuutensa ähm, ilmastonmuutoksen torjunnassa. Itse olin oman kuntani kunnanjohtajaa yhdeksän vuoden ajan, eli minä puhun kyllä kokemuksesta esimerkiksi rannoillamme on nähty suuria tuhoja teollisuuden vuoksi ja minä luonnollisesti tuen kuitenkin teollisuutta. Meidän on tehtävä yhteistyötä ja, ja kaikkien on tehtävä oma osuutensa. Tämän halusin vain tehdä selväksi. Ja kun puhutaan sitten vähähiilisyyteen siirtymisestä ja teollisuuden rakenne muutoksista, niin minä tunnen tämän oikein hyvin. Meillä oli aiemmin 50 000 tuhatta kaivosmiestä, nyt heitä on 800, eli puhun, puhun todella kuihtuvasta kuolevasta alueesta, jossa väestöpako on, pako on ihan valtavaa. Eli tietenkin tarvitaan teollisuutta ja ihmisille täytyy tarjota sitten vaihtoehtoja, kun heidän elinkeinonsa häviää ja minä haluan, että ihmiset voivat elää ihmisarvoista elämää kotiseuduillaan ja tietenkin hyvin monet ovat riippuvaisia teollisuudesta ja äärimmäisen keskeinen on kaupunkien rooli ja tällä hetkellä Espanjassa on tehty merkittäviä uudistuksia Meillähän on äh, autonomiset äh, alueet ja sitten äh, näiden alla alemmat tasot. Ja nyt itse asiassa vetomusvaliokunnassa meille tulee lukuisia vetomuksia juuri siitä, että tulisi ottaa huomioon ympäristövaikutukset, kun ajatellaan teollisuutta laajemmin ja luonnollisesti eh, kun me esimerkiksi Espanjassa olemme sitten riippuvaisia myös keskushallinnosta, niin eh, sen täytyy teettää ympäristövaikutusarvioita. Joka tapauksessa kiitoksia, eh, kiitos yhteistyöstä ja nyt sitten vaan laittakaa tarkistuksia tulemaan. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Ainoa mainittava asia tässä keskustelun lopuksi on, että tarkistusten jättämisen määräaika tähän mietintöön on 13.12. keskipäivään mennessä. 13.12. keskipäivään mennessä. Kiitoksia keskustelusta ja näin siirrytään seuraavaan aiheeseen. Ei virhettä. EU-vähemmän kehittyneet alueet. Edustaja Jufrida. esittelee tänään tämän mietintöluonnoksensa. Annan siis hänelle puheenvuoron ja sen jälkeen sitten varjoesittelijöille ja regivaliokunnan jäsenille. Grazie, presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Katson, että kun keskustelemme alueista, kaupungeista, niin tämä on äärimmäisen tärkeää kohesiopolitiikan tulevaisuuden näkökulmasta. Olen tyytyväinen, että voin kuunnella nyt kollegoiden näkemyksiä. Tekstihän meillä on jo alustavassa, alustavana versiona käytössänne. Kyse on siitä, että kohesiopolitiikassa ennen kaikkea täytyy huomioida alueet ja kaupungit. Ei saa käydä niin, että emme tukisi Eurooppana näitä kaupunkialueita. Ensin täytyy perehtyä niihin seikkoihin, jotka estävät kasvua ja investointeja niillä alueilla, jotka ovat vähemmän kehittyneitä ja joilla on alhaisempi tulotaso. Eli meillä on alhainen kasvu ja alhainen tulotaso, jotka ovat tässä kriteereinä komission mielessä. Ja tältä pohjalta myös mietintö on laadittu. Komissio on todennut tutkimuksessa 47 aluetta, jotka on jaettu nyt alhaisen kasvun alueisiin, joissa on BKT, joka on keskiarvon alapuolella ja kasvu on joka tapauksessa todella matala. Jos halutaan esimerkkejä tästä, niin voidaan mainita Italia, Espanja, Kreikka ja Portugali. Toinen kategoria ovat sellaiset alueet, joissa on alhainen tulotaso. BKT on edelleenkin hyvin matala ja siellä kasvu on ollut aivan huomattavaa. Nämä alueet ovat lähteneet liikkeelle vakavasta, äh, heikosta tilanteesta, mutta siellä kuitenkin järjestelmä toimii niin, että tulokset ovat hyviä juuri sen takia, että eurooppalaisilla rahastoilla on kehitystä tuettu. Esimerkkinä voimme mainita esimerkiksi Bulgaarian, Unkarin, Puolan ja Romanian. Ensimmäinen toteamus näistä eroista on se, että me voisimme luonnollisesti tilastotiedolla tukea tätä jaottelua, mutta näin ei kuitenkaan säännöissä määrätä. Todennäköisesti emme pääsisi kovinkaan tehokkaaseen tilanteeseen, jos haluamme tällaista jakoa. Alueilla on myös käytetty ohjelmointikausia ja tässä täytyy olla johdonmukainen, jotta tulokset ovat johdonmukaisia. Komissio on perehtynyt tuloksiin, tehokkuuteen kohesiopolitiikassa näillä alueilla ja ennen kaikkea tässä on huomioitu myös kyseisen jäsenvaltion taloudellinen tilanne. Julkinen velka ja sen suuruus vaikuttaa myös budjettipolitiikkaan ja vähentää investointeja rakennerahastoista. Totean, että komission johtopäätösten vaarana on se, että kaikkoamme loitonnumme niistä tavoitteista, joita olemme asettaneet kohesiopolitiikalle. Uskon, että nyt on oikea hetki. Mehän olemme puhuneet tästä myös aiemmassa keskustelussa äh, perätä sitä poliittista roolia, joka meillä on. Tietenkin tässä on eroja meidän ja komission välillä, eli meidän täytyy tehdä ehdotuksia poliittisiksi ratkaisuiksi. Mietinnössä on erillisiä kohtia, joissa todetaan äh, toisaalta talouspolitiikan, toisaalta kohesiopolitiikan äh, väliset erot. Eli lähitulevaisuudessa näiden muutosten takia olemme jo vaaran kohteena. Talous politiikka vaikuttaa luonnollisesti tähän tilanteeseen. Komissio ei mainitse sellaisia seikkoja, jotka vaikuttavat paikallisviranomaisten mahdollisuuksiin tehdä investointeja. Ja tässä ajattelen nimenomaan budjettirajoituksia ja alijäämätavoitteita. Eli tällä on isompi vaikutus kuin julkisella velalla kansallisesti. Tämä on oleellista, sillä kohesiopolitiikka luo työpaikkoja ja yhtenäisyyttä ja näin ollen äh, kyse on myös vakaussopimuksesta ja yhteisrahoituksesta. Mehän olemme tätä aihetta painottaneet jo pitkään. Ja toinen seikka liittyy ehdollisuus, ehdollisuuteen. Sitä tulisi uudistaa, jotta investoinnit eivät vaarannu. Olemme havainneet tämän myös muissa tapauksissa niillä alueilla on huomattavia rakenteellisia ongelmia. Makrotaloudelliset kriteerit ja mahdolliset muut ehdot, jotka liittyvät kohesioon, aivan niin kuin muissakin unionin politiikoissa, minun mielestäni täytyisi keskittää siihen, että kunnioitetaan perusarvoja ja yhteiseloa. Tämähän on tärkeä periaate meille. Makrotaloudelliset seikat luonnollisesti voidaan ottaa parametreina huomioon jatkossakin, niin, että pyritään rakentavaan myönteiseen tulokseen ja stimuloitaisiin ra- äh, uudistuksia. No sitten komissio toivoisi läheisempää suhdetta kohesiopolitiikan ja toisaalta maakohtaisten suositusten välillä ohjausjaksossa. Tässä ei kuitenkaan todeta, miten tähän tilanteeseen päästäisiin. Hyvät kollegat, minun mielestäni suositusten ei tulisi olla velvoitteita, vaan pikemminkin niin, että tuettaisiin alueita ja käytännössä tuettaisiin hyvän kehää. Voitaisiin tarjota kannustimia uudistuksille, joita ohjausjaksossa voitaisiin identifioida. Miten tämä kaikki onnistuu? Aivan niin kuin sanoin, tarvitaan tasapainoisempi mm, tilanne eri toimijoiden välille. Meillä on ohjausjakso, ja toisaalta eurooppalainen talouspolitiikka ja jäsenvaltioiden täytyy luonnollisesti olla tässä perustavassa roolissa. Jäsenvaltioiden täytyy hyväksyä myös kansallisia strategioita, jotta kasvua saadaan aikaiseksi näillä jälkeenjääneillä alueilla. Ja komissiokin on todennut, että tietyissä tapauksissa, ajattelen tässä omaakin maatani, johon komissio erityisesti viittaa, esimerkiksi Italiassa – on todella ponnisteltu niin, että saataisiin kehitystä eteläisille alikehittyneille alueille. Nyt meillä on sellainen organisaatio, joka tukee alueita niin, että rahastoja voidaan käyttää oikein hyväksi. Ja tähän tarvitaan myös seurantaa. Pääheikkous näillä alikehittyneillä alueilla liittyy nimenomaan hallintoon ja äh, sen ongelmiin. Eli täytyy puuttua myös näihin heikkouksiin. On hyvä, että käsitellään myös kistanalaisia seikkoja valiokunnassa. Usein olemme jakautuneita näissä kysymyksissä. Toivon, että saamme kuitenkin jonkinlaisen yhteisen näkemyksen, sillä kun olemme viime kuukausina keskustelleet näistä kysymyksistä, niin olemme havainneet, että yhtenäisyys on aivan oleellista. Näin saamme kohesiopolitiikkaa suunnatuksi konkreettisiin tuloksiin. Nyt odotan teidän panostanne. Toistan vielä, että erityisesti näinä aikoina tässä valiokunnassa on aivan erityinen vastuu, kun ajattelemme näitä alueita ja koko Eurooppaa. täytyy luonnollisesti toimia näillä alueilla niin, että integraatio tehostuu ja kasvu paranee. Kiitos. Thank you very much. As, uh, in this report... Kiitoksia. Tässä seurailemme sääntöä 54 yhdessä Agri-valiokunnan kanssa ja annan ensin esittelypuheenvuoron ja sen jälkeen varjoisettelijat registää. Olkaa hyvä. Mulțumesc. Așa cum uh, a subliniat raportoarea și vreau să... Kiitos paljon. Aivan uh, ensiksi haluan kiittää esittelijäämme hänen valitsemastaan lähestymistavasta. Euroopan unionihan on yksi maailman vauraimpia alueita, mutta tästä huolimatta erot ovat hyvin suuria, kun ajatellaan uh, tulotasoa ja ylipäätään mahdollisuuksia kahdeksassa jäsenvaltiossa 54 aluetta on katsottu vähemmän kehittyneiksi. Näistä osa on eteläisessä Euroopassa ja osa itäisessä Euroopassa. Ja haluaisin todeta, että Pidän maataloutta hyvin tärkeänä ja haluaisin pohtia sitä, miten maatalouden avulla voitaisiin alueiden välisiä eroja vähentää, kutistaa. Maataloushan on hyvin merkittävä tulonlähde ja yhteisen maatalouspolitiikan toinen pilari erityisesti maaseudun kehittäminen voi olla merkittävä väline talouskasvun stimuloimiseksi eri alueilla, erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla. Näin voitaisiin myös ottaa käyttöön taloudellisia kannustimia. Ja työllisyysmahdollisuudet on tietenkin otettava huomioon maatalouden alalla, siis niin ähm, vähemmän kuin vähintäänkin kehittyneillä alueilla. Ja maataloustyöpaikat voivat sitten luoda tuloja ja näin samalla säilyttää maaseudun elävänä ja torjua väestökatoa kun sitten ajatellaan maaseudun kehittämistä ja tukemista eri rahastojen kautta, muun muassa vahvistamalla kilpailukykyä ja toteuttamalla ihan räätälöityjä hankkeita. paikallistrategioiden ja paikallistoimijoiden roolia on tässä erityisesti kiitettävä. Ja ihan kansalaiset ja, ja yksilöt tulee myös ottaa päätöksentekoon mukaan. Hyvä toimiva infrastruktuuri, erityisesti laajakaista yhteydet myös tukevat osaltaan väestöä maaseudulla ja voivat sitten myös houkutella alueelle mm, toimijoita teknologia-alalta, eli hyvä digitaalinen infrastruktuuri on hyvin olennaista, jotta voidaan myös solmia kumppanuuksia vaikkapa tutkimusalalla. Ja ajatellaan eurooppalaista innovaatiokumppanuutta mutta niin innovatiiviset käytännöt voivat nekin vahvistaa kehitystä yhdessä yritysten kanssa ja merkittävää talouskasvua voidaan tätä kautta saada vähemmän kehittyneillä alueilla aikaan. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavana varjoesittelijät. Kiitoksia. Hyvää puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä tekstistä, joka käsittelee vähemmän kehittyneitä alueita. Portugaliksi tässä on käytetty sanoja vähemmän kehittyneet alueet, mutta haluaisin käyttää toista sanaa portugalin kielessä. No, joka tapauksessa tässä keskitytään tiettyihin näkökohtiin, ehkä kaikkein tärkeimpiinkin näkökohtiin, mutta on jätetty huomiota se, että kannattaa luoda sellaiset edellytykset, jotka ovat hyvät yrityksille toimia – Parannetaan kauppaa esimerkiksi. Tämä on jäänyt pois. Tiedän, että parlamentissa on tiettyjä sääntöjä, ja tästä syystä ei ole aina mahdollista sisällyttää siihen kaikkea, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tarkistuksessa on tarkoitus käsitellä näitä vaikeuksia. Olemme valmistelleet jotakin tarkistuksia, mukaan lukien tämä kysymys, jonka juuri mainitsin olen ilmaissut tiettyjä näkemyksiä tässä ensimmäisessä näkemysten vaihdossa. Puhuin hallinnosta, siitä, että meillä kannattaisi olla yksi yksittäinen räätälöitystrategia jokaiselle vähemmän kehittyneelle alueelle. Puhuin komission merkityksestä ja siitä, että Eurosta tarjoaisi luotettavia koottuja eh, tilastoja, eh, joka mahdollistaisi sen, että, mikä mahdollistaisi sen, että näin voitaisiin hyvin analysoida tuota todellisuutta. Ja komissiokin laittaa tietysti paljon panosta tähän omaan kertomuksessa. Toinen tärkeä kysymys. Ja olen varma, että tähän tulee tarkistuksia. Koskee sitä, että pyritään löytämään yhteisiä ratkaisuja tulevissa varjoesittelijöiden raporteissa. No makrotaloudelliset kysymykset sitten. Niissä meillä on tarkistuksia myös, koska olen epp esittelijä. Tässä kysymys ei ole makrotaloudellisista ehdollisuuksista. Haluan painottaa sitä, ja suhteesta kohesiopolitiikkaan, vaan kysymys on siitä, että meillä on riittävästi tukea alueille, jotta voitaisiin saada aikaiseksi tällaista alueiden lähentymistä suhteessa enemmän kehittyneisiin alueisiin. Tiedän kuitenkin, että käydään erittäin vilkkaita keskusteluja näistä asioista. En kuitenkaan usko, että meidän tulisi pyrkiä tähän sisällyttämään kaikki. Olen myös todennut, että toimenpiteet, joiden avulla yhdistetään rakennerahastojen tehokkuus eurooppalaiseen hallintoon, tulisi aina varovasti ottaa käyttöön. Olen todennut, että näiden toimenpiteiden soveltamista ei tulisi koskaan unohtaa, mutta erityiset maan sosiotaloudelliset piirteet täytyy pitää mielessä, jotta voidaan välttää se, ettei vahingota näitä maita. Erityisesti PK-yritysten suhteen meillä on velvollisuus löydä työpaikkoja, taloudellista kehitystä, viedä eteenpäin kilpailukykyä ja tuottavuutta. Viime vuonna kiinnitin huomioon siihen, että joitakin sanktioita saataisiin soveltaa Portugaliin ja Espanjaan. Mutta Ymmärrän, että etukäteisehdollisuuden ja makrotaloudellisten ehtojen täyttäminen tietysti tehostaa rakennerahastojen käyttöä. Meillä on kyllä tutkimuksia, jotka todistavat sen, eikä kukaan ole osannut niitä kiistää. Siitä huolimatta minusta meidän täytyy löytää yhteinen kanta tähän aiheeseen, sillä se antaisi enemmän pontta parlamentin näkemyksille, kun puhutaan seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Siksi meidän tulee keskittyä siihen, mikä meitä yhdistää. Meillä on myös tarvetta parantaa artikla 23 ja yhteisiä säännöksiä, jotka koskevat monivuotista rahoituskehystä. Ja meillä on myös kysymys rakennerahastomaksujen keskeyttämisestä Joskus keskustelut ovat olleet vähän liiankin vilkkaita, joten nyt täytyy tarkastella asiaa rauhallisesti. Ja kuten sanoin aiemmin, meidän täytyy löytää kultainen keskitie. Joka tapauksessa mä voin auttaa teitä löytämään sellaisen tekstin, joka yhdistää meitä mahdollisimman pitkälle. Sillä me haluamme, että meidän kantamme suhtaudutaan vakavasti. varjostettelen teen näin ja odotan näkeväni tarkistuksia kaikilta muilta. Me tietysti ehdotamme joitain kompromissiehdotuksia. Ja mielellämme keskustelemme kaikista näistä kysymyksistä toisten esittelijöiden ja pääesittelijän kanssa. The European Commission... Kiitos puheenjohtaja. Komissio on käynnistänyt aloitteen, jolla autettaisiin vähemmän kehittyneitä alueita saamaan tämä kehitysero poistetuksi. Kyse on tarjota myös suosituksia ja tukea siinä, miten kasvupotentiaali voidaan ottaa käyttöön. Vähemmän kehittyneitä alueita autetaan paremmin tunnistamaan ja vastaamaan tarpeisiin, maksimoimaan ne vaikutukset, joita investoinneilla on. Komissio tekee yhteistyötä kansallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa, jotta tieteellinen tieto saadaan hyödynnetyksi ja voidaan tarjota asiantuntijuutta esteiden ylittämiseen. Tuetaan kehitystä, infrastruktuuria ja innovointia. Tämän aloitteen toinen hyöty, jota kovasti tuen, on se, että kaikki alueelliset toimijat, koulut, yliopistot, työ, työllisyysjärjestöt, pk-yritykset, sijoittajat, kansalliset ja alueelliset hallinnot ja luonnollisesti myös kansalaisjärjestöt ovat mukana. Romania ja Puola ovat ensimmäiset toteuttamassa pilottihankkeita. Pilottihankkeiden tulosten pohjalta alueelliset kansalliset toimijat voivat äh, siirtää näitä äh, samankaltaisia hankkeita myös muille alueille, joissa haasteet ovat samankaltaisia. Päähaasteena matalan kasvun alueella on määritellä sellaista politiikkaa ja strategiaa, jolla päästään pois vuosikymmenten matalan kasvun tieltä. Alhaisen tulotason alueella taas kyse on siitä, että kurssi on saatava käännetyksi, jotta voidaan päästä uudelle kurssille. Näillä alueilla haasteena on se, että pystyttäisiin lisäämään taloudellista toimeliaisuutta ja päästäisiin näin lähentymiskurssille suhteessa vauraampiin alueisiin EU-ssa. Kiitos. Ja, dank u. Kiitoksia edustaja Van Milten. Dit is eh, wat mij betreft... Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä on erittäin epätasapainoinen eh, mietintöluonnos, koska se vaikuttaa nyt eh, vain lähettävän myrkkyyn nuolia ähm, makrotalouden ehdollisuuteen liittyen muun muassa ja ylipäätään tällaiseen selkeään äh, budjettipolitiikkaan liittyen. Me esittelijä ikään kuin äh, väittää, että kohesiopolitiikan ja äh, talouspolitiikan syytä on kaikki. Minä olen tästä aivan eri mieltä. Jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa rakenneuudistuksia muun muassa heikoimmilla alueillaan. Minun mielestäni mm, tässä on tällaista strutsipolitiikkaa, että pää pannaan vaan hiekkaan ja sitten äh, suljetaan silmät kaikilta ongelmilta ja väitetään, että itse ei voi tehdä yhtään mitään. Kyllä jäsenvaltioissa pitäisi torjua vaikkapa äh, korruptiota ja toteuttaa ehdottaa uudistuksia työmarkkinapolitiikassa ja niin edelleen komission asiakirjassa. Tämä tuleekin erinomaisen selväksi ja on hyvin kuvailtu. Valitettavasti tässä mietinnössä ei ollenkaan. Ja kun puhutaan vähäisen kasvun alueista, niin hyvin usein on budjetti ongelmia, koska on velkaannuttu valtavasti ja sitten äh, verorahat äh, täytyy käyttää korkojen maksuun. Ja näin ollen ei sitten enää olekaan investointia varten äh, varaa ja halutaan vaan lisätä julkisia investointeja jotain muuta kautta. Kun puhutaan äh, älykkäästä erikoistumisesta, täytyy äh, vahvistaa alueita niin, että ne eivät ole niin riippuvaisia julkisista investoinneista ja pärjäävät sitten myös äh, heikoimpina aikoina. Minun mielestäni on todellinen menetetty mahdollisuus, että esit käsittelijä ei tässä ehdotuksessaan hyödynnä komission oikein hyvää työasiakirjaa. Tämä on todella valitettavaa. Katsotaan vaikkapa Romaniaa. Kyllä me varmasti olemme täysin yhtä mieltä siitä, että investointeja tarvitaan vaikkapa Euroopan laajuisiin verkkoihin palkkoihin ja tämäkin tulee hyvin selväksi kyllä komission asiakirjassa. Ja samalla tarvitaan sitten talouden moottoreita, mutta tästäkään ei ole minkäännäköistä mainintaa tässä mietintöluonnoksessa. Tämä on erittäin epätasapainoinen teksti. Minä yritän olla rakentava ja minä todella toivon, että esittelijä hiukan herkemmällä korvalla kuuntelee muitakin ehdotuksia alueiden vahvistamiseksi, eikä vaan valittele talouspolitiikkaa ja syytä sitä kaikesta. Kiitos. Kiitoksia edustaja Rope. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni me emme saa jäädä seisomaan tumput suorana. Meidän tulee puhua vähemmän kehittyneistä alueista, matalan tulotason alueista, sillä, sillä muussa tapauksessa ne prosessit, jotka ovat käynnissä, ovat sellaisia, että pääoma siirtyy kohti suurempaa voittoa, työvoima kohti suurempia tuloja ja näin matalan tulotason alueet ovat erittäin vaikeassa tilanteessa. Jos emme saa aikaiseksi mitään pitkän aikavälin ratkaisuja, emme kykene saavuttamaan mitään. Valitettavasti. Erot jäsenvaltioiden välillä ovat noin viisinkertaiset EUn sisällä. Alueella saadaan nähdä kolminkertaisia eroja. Eli meillä on selkeä haaste sen suhteen, mitä tulisi tehdä ja minkä näköisiä ratkaisuja tulisi esittää, jotta näitä puutteita voitaisiin paikata ja vähentää eroja. Olen ilahtunut siitä, että tässä mietinnössä puhutaan makrotaloudellisen ehdollisuuden rajoittamisesta. Se on hyvä saavutus. Ja meidän täytyykin katsoa syvemmin niitä syitä, miksi nämä alueet ovat jäljessä. Ja minä itse näen, että tässä on kaksi syytä. Riittämätön hallinnollinen itsenäisyys, joka kunnilla on, ja rahoituskapasiteetin puute varsinkin pienillä ja raja-alueilla. Olen varma siitä, että meidän täytyy rohkaista jäsenvaltioita luottamaan enemmän omiin kuntiinsa ja alueisiinsa. Kansallisten viranomaisten tulisi kehittää tavoitteita, mutta myös kunta- ja alueviranomaisten tulisi saada riittävästi autonomia, jotta nämä voisivat esittää parhaita, parhaita tavoitteita, että niille on asetettu. Näin voidaan todeta myös Euroopan unionista. Me emme saisi tässä juuttua yksityiskohtiin. Se, mikä toimii Suomessa, ei välttämättä toimi Kyproksella. Täytyy meidän pohtia myös sitä, minkälaiset lainanotto- ja lainanantomahdollisuudet on alueella. Makrotaloudellinen ehdot, ehdollisuus on tässä suhteessa haitta. Kun hankkeita rahoitetaan, niin rahat täytyy suunnata näihin hankkeisiin. Ja näin kunnilla on erilaisia velkoja, eivätkä ne voi enää investoida näihin hankkeisiin. Kun tarkastellaan hallinnollista kapasiteettia, niin se, että jäsenvaltio kuuluu Euroopan unionin, eli sillä on riittävä taloudellinen kapasiteetti on tärkeää. Tämä ei kuitenkaan ole sunkaan totta, sillä pienemmillä alueilla, pienissä kunnissa on nähtävissä, että meillä puuttuu hallinnollista kapasiteettia. Me tarvitsemme lisäkoulutusta, lisärahoitusta hallinnolle alueviranomaisissa. Sillä hyvin pitkälti asiat riippuvat myös siitä, miten asiat on hallinnoitu. Edustaja Mato. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä ensimmäisestä luonnoksesta. Minä tässä pohdin komission asiakirjaa ja diagnoosia, joka siinä esitetään Eli viisi syytä johtaa näiden alueiden kehityksen jälkeenjääneisyyteen. Ensinnäkin viimeisten kymmenen vuoden eh, aikana toteutettu talouspolitiikka, joka on johtanut siihen, että kohesiopolitiikka on kärsinyt. Ja sitten toisaalta työllisyyden matala taso ja myös eh, korkeakoulutettujen matala määrä. Sitten esimerkiksi koulutus ja työelämän väliset heikot yhteydet ja institutionaalinen hallinnollinen kapasiteetti, joka on erityisen heikko. Ja sitten äh, massa poismuutto, erityisesti niin, että nuoret jättävät tietyn alueen ja väestökehitys. Ja sitten julkisten ja yksityisten investointien matala taso. Olen täysin eri mieltä siitä e, ratkaisusta, jota komissio ehdottaa. Eli että kohesiopolitiikka, ohjausjakson ja rakenneuudistusten kautta tehostettaisiin ennen kaikkea työelämän osalta. Näinä vuosina olemme käyneet näitä keskusteluja kymmenittäin kuitenkin kaikille kansalaisille pitäisi kerta kaikkiaan selittää, mitä nämä rakenneuudistukset oikein ovat. Espanjassa ja Portugalissa on koettu melkomoisia viime vuosien aikana. Artikla 23 määrittelee toimintatavat. Eli mitä komissio oikein tarkoittaa näillä rakenneuudistuksilla? Tarkoittaako tämä sitä, mitä Dombrovskis on todennut työmarkkinoiden osalta, että puututaan terveydenhuoltoon, eläkkeisiin, yksityistämiseen? Me emme näihin usko. Sitten taas äh, koulutusinvestoinnit halutaan mm, tuottavuutta lisätä ja saada ihmiset pysymään omilla kotiseuduillaan. Sitten halutaan taistella myös veronkiertoa vastaan ja halutaan älykästä erikoistumista alueelle. Niin ikään infrastruktuurikuiluja halutaan kuroa umpeen tietyillä alueilla, joissa on ongelmia ja sitten teknistä tukea pitäisi tehostaa. Hallintokapasiteetti jäsenvaltioissa parantaa silloin, kun kyse on yhteisön rahastojen hyödyntämisestä. Kansallisen, alueellisen hallinnon, paikallisen hallinnon parantaminen luonnollisesti on tässä analyysissä mukana. Ja tämäkin liittyy investointi- ja rakennerahastojen hyödyntämiseen. Me tuemme sellaisia toimia, jotka tehostavat toimintaa. Meillä on näitä makrotaloudellisia ehtoja, ja sitten investointilausekkeen uudistus, joka mahdollistaa sen, että yhteisrahoitushankkeet toteutettaisiin ohjausjakson sääntöjen mukaisesti. Olemme samaa mieltä siitä, että tarvitaan määritelmä myös näille hankkeille, niin että joka kerta ei tarvitse näitä rangaistuksia ryhtyä pohtimaan. Kyse on myös siitä, että meillä on myös hyviä kohtia tekstissä. Ne eivät saa kadota. Meillä on Westfalin mietintö kohesiopolitiikan tulevaisuudesta täysistunnossa. Täytyy saada aikaiseksi oikea tulos. Tasapaino siellä on aivan toisenlainen kuin esimerkiksi valiokunnassa kohesiopolitiikan suhteen. As I have no other... Kiitos paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä jäseniltä ei ole, joten nyt puheenvuoron saa komission edustaja Vera Dijkstra. Olkaa hyvä. Yes. Thank you for the floor. Kiitos puheenvuorosta. Voisin lyhyesti vastata joihinkin mietinnön huomioihin ja täällä esitettyihin puheenvuoroihin. Komission työasiakirja oli puhtaasti analyyttinen kriittinen. Oli tarkoitus todella oppia ymmärtämään, mitä eri alueilla tapahtuu. Ei ollut tarkoitusta näitä kategorioita luokkia käyttää politiikan ohjailmiseksi tai varojen jakamiseksi. Erityisesti 2020 jälkeen halusimme poistaa esteitä alueiden väliseltä yhteistyöltä. Me luonnollisesti luonnollisesti pidämme muitakin indikaattoreita tärkeinä prioriteettien muotoilemiseksi ja EUn alueellinen sosiaalisen kehityksen indeksi on yksi tällainen indikaattori. Sitä muuten päivitetään vuonna 2019. Mm, tässä kertomuksessa tarkastellaan sitä, miten nämä alueet ovat kehittymässä ja luonnollisesti eh, seuraamme tätä kehitystä myös jatkossa ja pyrimme huolehtimaan siitä, että kohesiopolitiikan investoinneista ja EUn eh, mm, kautta tulevasta kehityksestä alueet voivat eh, hyötyä jatkossakin. Ehm, tämä on tärkeää myös alueelliset teepirteet huomioon ottava rahasto. Me myös kohesiokertomuksessa olemme puuttuneet yhden kokonaisen luvun verran hallintoon, hallintojärjestelmiin, niiden parannuksiin, vaikkapa erilaiset yritys tutkimukset yhdessä Maailmanpankin kanssa. Pyrimme näiden eri toimien kautta mm, löytämään ongelmat ja mm, niitä sitten voidaan korjata näiden löydösten pohjalta. Muihin kohtiin en tässä vaiheessa voi sen enempää ottaa kantaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaako edustaja Jufrida vielä päättää keskustelun? Grazie, presidente. E- Kiitos, puheenjohtaja sanoin jo alustavasti, että olen varma siitä, että varmasti mietinnön yhteydessä nousee esille myös erimielisyyksiä, erilaisia linjauksia, jotka ovat ikään kuin endeemisiä täällä valiokunnassa. Toivon, että saamme kuitenkin yhteisen lähestymistavan juuri sen takia, että kun nyt mennään kommenttien sisältökysymyksiin, niiden osalta katson, että meidän täytyy saada nyt kun kohesiopolitiikkaa tarkastellaan uudelleen, otamme huomioon tulevat haasteet, niin meidän on saatava liikettä aikaan. Olen vakuuttunut siitä, että mietinnössä täytyy saada poliittinen lähestymistapa. Tässä valiokunnassa täytyy nyt ottaa kantaa suhteessa niihin ehdotuksiin, joita Euroopan komissio meille tekee. Olen tyytyväinen, että komission ehdotus juuri vahvisti sen, että vuonna 2019 otetaan huomioon uusiakin indikaattoreita. Eli komissio ne huomioi. Todellakin meidän täytyy sopeuttaa kohesiopolitiikkaa ja kaikkea siihen liittyvää sellaiseen tilanteeseen, joka on todellakin konkreettinen ja todellinen – Minä olen samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että, että meidän on tässä lähestymistavassa toimittava niin, että vältetään se, mitä on aiemmin tapahtunut. Meidän on saatava aikaiseksi tehokkaita ratkaisuja. Eli nyt täytyy saada mustaa valkoiselle siitä lähestymistavasta, joka olisi oikeanlainen ennen kaikkea, kun ajatellaan näitä vähemmän kehittyneitä alueita – Onko tämä lähestymistapa sellainen, jonka me kaikki voimme jakaa? Eli emme halua rankaisevuutta pääkohdaksi lähestymistapaan. Nyt tarvitaan siis mustaa valkoiselle. Eli täytyy tämä lähestymistapa määritellä silloin, kun puhumme niistä alueista, joissa kiireellisesti, ehdottomasti täytyy voida hyötyä kohesiopolitiikasta – Tältä pohjaltahan kohesiopolitiikka on syntynytkin. Tarvitaan siis tasapainoinen lähestymistapa ja tästä me olemme kaikki samaa mieltä. Kollegatkin muistuttivat, että säästöpolitiikka, erityisesti niillä alueilla, jotka ovat jääneet kehityksessä jälkeen, johtaa siihen, että julkisia investointeja on leikattu. Ja nämä leikkaukset eivät tietenkään luo kasvua. Jos keskitytään siihen, että alijäämiä kurotaan umpeen, niin sitten kasvua ei saada eikä taloudellista kehitystä eikä työllisyyden kehitystä, joka kuitenkin on tavoitteena. Sitä haluamme tukea. Näin ollen haluan toistaa vielä sen, että mietinnössä on aivan erityinen kohta, jossa pohditaan sitä, miten löydämme tasapainoisen tilan. Kollegatkin tämä mainitsi. Eli yhteisrahoitus ja budjettirajoitukset ovat olleet tässä äh, estämässä jäsenvaltioiden toimintaa. Totta kai hallinto on jäsenvaltioiden äh, parannuslistalla. Erityisesti tietyissä jäsenvaltioissa tietyt alueet tätä tarvitsevat. Kyse on tämän valiokunnan toimivaltuuksistakin tiettyyn rajan saakka. Minun mielestäni meidän tulee puolustaa kohesiopolitiikkaa niin, että otamme erityisesti huomioon nämä kehityksessä jälkeen jääneet alueet. Komission edustajakin tästä muistutti. Eli kyse on tilastollisista tiedoista, tutkimustuloksista, jonka pohjalta me toimimme. Eli nämä alueet sitten voisivat äh, pelkästään näiden tietojen valossa kärsiä liian tiukasta lähestymistavasta. Eli jos tulos, tuloksiin ei sitten päästäisikään, tavoitteisiin ei päästäisikään, niin alueet voisivat tästä kärsiä. Meidän täytyy löytää sellainen yhtymäkohta ja tasapaino jo kompromissivaiheessa, koska mehän olemme havainneet aiemmissa mietinnöissä, että tämä on sellainen tavoite, johon me kaikki voimme pyrkiä. Nyt on oikea hetki kaikille tälle. Meidän on tehtävä valintoja. Ens, ennen kaikkea täytyy valita oikea lähestymistapa. Näen, että komission jäsen on jo tullut saliin. On oikein hyvä, että komission jäsen on tänään täällä vieraanamme, sillä me tarvitsemme todellakin yhteistyötä komission kanssa tässä valiokunnassa. Uskon, että tänään käsitellyt aiheet liittyvät myös yhteisiin tavoitteisiimme. Tarvitaan konkreettista, tehokasta kohesiopolitiikkaa. Sehän on syntynyt nimenomaan poistamaan alueiden väliset erot. Haluamme auttaa niitä alueita, jotka ovat kehityksessä jäljessä odotan kollegoiden tarkistuksia ja uskon, että saamme aikaiseksi rakentavan keskustelun. Tervetuloa vielä komissiojäsenelle. Uh, let me remind, not remind, just inform you that the... Kertoisin, että tarkistusten jättämisen määräaika tähän mietintöön on 14.12. keskipäivän mennessä. Näin äänestämme tästä asiasta helmikuussa. Neljäs, yksi neljä siis, 14. joulukuuta. Kiitoksia. Päätän keskustelun tästä kohdasta. Seuraava, sinun suoraan seuraavaan kohtaan. Minun on ilo toivottaa tervetulleeksi komissaari Kretsu jälleen kerran kokoukseemme. Minulla on teksti tässä johon on kirjoitettu, että komissaari on käynyt valiokunnassamme kuuteen kertaan tänä vuonna, ja joten olemme kovin ilahtuneita siitä, että meillä on ollut mahdollisuus keskustella hänen kanssaan melko usein näistä meille tärkeistä asioista. Toivotan komissaarin tervetulleeksi ja annan, hänen puheenvuoron, annan hänelle puheenvuoron välittömästi. Chair, it's always a pleasure to be here, honorable Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. On aina ilo saada tulla tänne, hyvät naiset herrat. Kuten totesin, on todella mukava tulla tänne ja aloitan lyhyellä kertomuksella eilen hyväksytystä paketista, jonka tavoitteena on syventää Euroopan talousvaluuttaunionia. Tämä siis kollegiossa sitten käsittelen itse kohesiopolitiikkaa. Varmasti kaikki olette seuranneet jossain määrin ainakin eilistä esitystä ja näitte, että kyseessä on erittäin tärkeä paketti kolmestakin syystä. Tämä itse asia on tärkeä. Paketin sisältö on laaja-alainen ja hyvä ja sisältää hyviä uusia ajatuksia. Keskittyisin kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, jos sallitte. Ensinnäkin Euroopan äh, äh, rahaston luominen, jonka tavoitteena on auttaa näitä vähemmän kehittyneitä alueita aivan samalla tavalla kuin vakautusmekanismi on tehnyt. Eurovyöhykkeen vakaus saavutettaisiin EU-sopimusten nojalla, ei hallitusten välisen toiminnan seurauksena. Näin annetaan Euroopan parlamentillekin suurempi rooli valvontatehtävissä. Ja se on tietysti erittäin hyvä askel demokratian suuntaan. Toiseksi vakaus, koordinaatio ja hallintosopimuksen sisällyttäminen unionin juridiseen puitteistoon. Tämäkin on hyvä uutinen parlamentille ja demokratialle. Se merkitsee sitä, että enemmän vastuullisuutta ja tehokkuutta saadaan mukaan. Kolmanneksi uudet budjettivälineet koekausi uusille rakenneuudistuksille kohesiopolitiikan puitteissa vapaaehtoispohjalta. Tällainen lähestymisfasiliteetti niille jäsenvaltioille, jotka liittyvät euroon. Ja lopuksi pankkien kriisinratkaisumekanismi, jossa mukana tarkastellaan myös suuria asymmetrisiä shokkeja. Ja lopuksi eurooppalaisen valtiovarainministerin luominen. Hän, mies tai naispuolinen ministeri, puhun tässä eurooppalaisesta, eurooppalaisesta valtiovarainministeristä. Tämä nais- tai miesministeri siis olisi komission varapuheenjohtajana ja euroryhmän puheenjohtajana. Tämä mahdollistaa myös sitä, että saadaan aikaiseksi tehokkaampaa päätöksentekoa EU-hun. No takaisin kohesiopolitiikan pariin. Viime kuussa tiedettävä hyvin, että meillä oli pitkä ja rakentava keskustelu jäsenvaltioiden kanssa yleistä asian neuvoston puitteissa. Ilmaisimme tukemme eh, kohesiopolitiikalle ja että sen tulee olla tärkeä osa myös Eurooppa 2020-hanketta ja olin kovin ilahtunut nähdessä, että kaikki ministerit tätä tukevat. Katsotaan sitten, onko valtiovarainministerikin samassa veneessä. Pääperusteluni oli seitsemän kohesiopolitiikan päätelmien äh, seurauksena. Senhän sain esitellä teille viime äh, kokouksessamme. Kriisi on jättänyt syvät arvet eurooppalaisen taloudelliseen kudokseen ja meidän täytyy auttaa alueita olemaan enemmän vastustuskykyisiä, sietokykyisiä. Tämä puolesta vaatii sitä, että pohdimme huolella sitä, missä kohesiopolitiikalla voidaan saada tuloksia aikaiseksi. Tämänhetkiset prioriteettimme saattavat olla liian jäykkiä, niistä täytyy tehdä mukautuvampia. Meidän täytyy keskittyä laajempiin politiikan aloihin ja pyrkiä katsomaan uusia mahdollisuuksia. Tässä kertomuksessa on korostettu sitä, että rakenteelliset heikkoudet vesittävät julkisten investointien tehokkuutta. Kohesiopolitiikka ei voi toimia yksin sitä täytyy tukea rakenneuudistusten avulla ja samalla täytyy varmistautua siitä, että se tarjoaa oikeat kannustimet uudistuksiin. Yleisten asioiden kokouksessa, neuvoston kokouksessa puhuttiin siitä, että julkaistaan kaksi tärkeää asiakirjaa. Ensinnäkin tiedonanto EU-raja-alueista, jota seuraa sitten konkreettiset toimet ja rahoitus. Yksi uudistuksista on se, että luodaan tällainen rajakesk- yhteyspiste, jossa ovat asiantuntijat yhdessä ja alue- ja paikallisviranomaiset siellä pyrkivät pureutumaan hallinnollisiin ja juridisiin esteisiin. Tällainen verkosto sitten mahdollistaa sen, että nämä henkilöt voivat vaihtaa keskenään tietoa. Kun puhutaan alueellisesta yhteistyöstä, syyskuussa käynnistimme älykkään erikoistumisstrategian alueelliset kumppanuudet, jossa mukana ovat alueviranomaiset, yritykset ja tutkijat ainakin neljästä eri EU-maasta. Vaikka määräaika oli lyhyt, me saimme paljon vastauksia ja ensi viikolla sitten ilmoitamme, ketkä voittivat tämän pilottihankkeen. Olemme myös julkaisseet kertomuksen viime viikolla. Ja nyt ohjelma toimii. Siinä on vahvoja operatiivisia kumppanuuksia, hallinnollinen järjestelmä ja niillä toimintoja, jotka meidän päätöksenne vuoden loppua. Koordinaatio on parantunut ja lainsäädäntö on testattu kaupunkialueella. On itsestäänkin selvää, että Euroopan parlamentin voimakas tuki on ollut tässä suhteessa määräävässä asemassa. Haluan kiittää sitä kovasti. Urban mietintö osoittaa myös sen, että Euroopan unioni on ollut tärkeässä asemassa, kun se on muokannut YK kaupunkiagendaa Kiotossa. Viime vuosi, vuosi sitten minulla oli mahdollisuus olla täydentäpanossa uutta Euroopan unionin urban ohjelmaa. Kuten sanoin Rotterdamissa viime viikolla kaupunkifoorumilla, meidän tulisi tästä olla ylpeitä Tuolla minulla oli mahdollisuus myös Euroopan investointipankin kanssa käynnistää uusi suunnitelma. Niin sanottu URBIS, joka auttaa kuntahankkeita käynnistymään nopeasti innovatiivisten rahoitusratkaisujen turvin. Lopuksi rakennerahastojen täytäntöpanokertomus, joka julkaistaan viime vi- ensi viikolla. Mutta voin jo kertoa, että meillä on hyviä uutisia. Täytäntöönpano on lähtenyt kovasti liikkeelle viime vuoden aikana ja nyt se on pääsemässä todelliseen vauhtiin. 300 miljardia euroa yhteensä hankkeiden yhteismäärä 45 prosenttia saatavissa olevasta investoinnista. Tämä taso on verrattavissa 2007-2013 aikaväliin. Ja vaikka äh, lähtölaukaus kajahtikin myöhässä, niin siitä huolimatta tämä uusi eksante-ehdollisuus puitteissa on toiminut hyvin. 13.12. kerron lisää tästä strategiakertomuksesta. Minulla on myös ilo silloin kertoa teille ensi viikolla Strasbourgissa näistä asioista. Mutta teille niistä, jotka ette tulette paikalle, niin toivon kaikkea hyvää, hyvää joulua, hyvää uutta vuotta. Ja tietysti 2018 on vuosi, jolloin on paljon työtä. Energiaa täytyy siis kerätä lomien aikana. Kiitoksia vasta mielelläni kysymykset. Thank you, thank you commissioner. Uh... Kiitoksia, kiitoksia komissaari. Ja näin aloitetaan kysymyskierros. Koordinaattorit, Van ensin. It's... Kiitos paljon. Tärkeää käydä tätä keskustelua, kun merkittäviä muutoksia tapahtuu muun muassa rahastoalalla. Ihan pari seikkaa. Ja pyydän, että Arimon sitten sanoo Kreikasta sanan. Senhän on pysyvä esittelijä. Meillä oli tästä kuulemistilaisuus nimittäin. Ja sitten kollega Novakov taas äh, myöhemmin verkkojen Euroopasta, jonka esittelijä hän on. Ähm, me kävimme täysistunnossa oikein hyvän keskustelun, äh, kuitenkin ilman päätöslauselmaa, koska komissiolta äh, saimme tietoa Eh, siitä, että eh, Irlanti ja eh, saaren molempia osia tullaan kohtelemaan samalla tavoin. Ja kun puhutaan aluekehitysrahastosta ja vaikkapa solidaarisuusrahastosta, niin nyt vaan kerta kaikkiaan täytyy saada asioita tapahtumaan. Äh, esimerkiksi kun puhutaan äh, ja Juncker äh, esittelee yhteisen lähestymistavan, yleisen lähestymistavan. Täytyy nyt sitten komissiolta kuulla tilanteesta ja sitä, että onko mahdollisuuksia esimerkiksi käyttää käyttää sellaisia varoja, joita ei Ranskan suhteen vielä ole sidottu, ja käyttää sitten esimerkiksi Samartanin saaren korjaukseen, korjaustöihin ja kun me kuulimme aiemmin jo e- emusta ja sitten näistä tulevista muutoksista sääntöihin, niin olen hiukan yllättynyt, kun komissio on päättänyt, että tätä varausta voitaisiin käyttää välttää ähm, että tätä tulosvarausta voitaisiin käyttää mm, muihinkin toimiin. Ja tammikuussa sitten äh, parlamentin täytyy tehdä päätös. Me emme nimittäin koskaan ole saaneet mitään tietoa siitä, että äh, tätä tulosvarausta voitaisiin käyttää millään muulla tavalla. Ja nyt me saamme sitten ihan uusia ehdotuksia. Tuntuu siltä, että täällä yön pimeydessä komissio varastaa rahaa jostakin ja sanoo, että no juu, käyttäkää vaikka vaan nämä sitten nämä rakenneuudistuksiin. Mitä tässä nyt oikein on käynnissä? Nämä ovat nämä minun pari seikkaa, niin viimeinen äh, seikka on ihan myönteissävyinen. Olen kabinettinen edustajilta kuullut ja myös keskustelussa äh, täällä kansallisten parlamenttien kanssa, että olette valmis ihan äh, kohta kohdalta käymään asetuksen läpi äh, sen äh, tarkastelemiseksi, että mitä voidaan muuttaa, mitä poistaa ja, ja niin edelleen. Ja tämä onkin oikein hyvä. Ja seitsemäs kohesiokertomus on tässä erittäin hyvä väline. Mm, ja olin iloinen kuullessani, että komissio on valmis tekemään tätä työtä myös epämuodollisesti ja sitten tulee äh, huhtikuussa täysistuntoon keskustelemaan tästä. Ja me tietenkin sitten äh, pyrimme mitä pikimmin hoitamaan asian puolestamme ennen seuraavia Euroopan vaaleja. I have a pleasure. Kiitoksia edustaja Van Nistelrooy. Minua ilo toivottaa tervetulleeksi St. Martinin saaren vierat. He ovat teidän vierainanne, mutta ne ovat nyt myös vieraina täällä valiokuntakokouksessamme. Tervetuloa siis tänne. Meillä on mahdollisuus kuulla, kuulla myös komissaarin vastaus tähän Sint Martinin tilanteeseen. Edustaja Krell seuraavana. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Minä haluan lämpimästi kiittää teitä siitä, että te olette kyllä aina valmis keskustelemaan valiokuntamme kanssa täällä parlamentissa ja tekemään kanssamme yhteistyötä. Te olette jo täällä tuttu vieras. Todella hienoa. Tämä ehdotus, joka eilen tehtiin emusta, talous- ja rahaliitosta. Siihen viittaisin nyt lyhyesti. Se, mitä Lambert äsken sanoi, on ihan totta. Kyllä minäkin äh, suuresti hämmästyin kuullessani, että komissio on nyt valmis tämän äh, tulosvarauksen, äh, jota me parlamentissa emme koskaan halunneet. Tämä oli komission pyyntö, teidän edeltäjänne aloite kylläkin, ja siihen liittyy tiukat kriteerit, koska kyse on näistä kansallisista kirjekuorista. Ja olen minä kyllä aika yllättynyt kuullessani, että jaa, no nyt näitä varoja voidaan käyttää rakenne uudistuksiin. Ehkä se on hyvä ajatus, en tiedä vielä, täytyy syventyä asiaan, mutta se on kyllä vastoin kaikkea sitä, mitä komissio Kolme vuotta siitä on kolme vuotta sitten vai neljä vuotta sitten ehdotuksen tehtyään halusi. Ja tämä minua kyllä yllättää. Sitten SASP. Sitäkin on tarkoitus vahvistaa budjetin suhteen. On mukava kuulla, että välineet toimivat ja ehkäpä tästä voitaisiin saada vielä lisätietoa, mutta jos minä tässä nyt ihmetykseni saan ilmaista, niin meillähän oli omnibusmenettelystä juuri kolmikantaneuvottelut. Euroopan parlamentti sai kohesiopolitiikan näkyvyyspaketin läpi. Pyysimme siis komissiolta varoja eh, teknisen eh, avun eh, osuudesta käytettäväksi politiikan tekemisen näkyvämmäksi monet kansalaiset eivät tiedä ollenkaan, että mitä kaikkea Euroopan unioni heidän kotimaissaan tai heidän kotialueillaan onkaan saanut aikaan. No, sitten kuulimme, että kun tässä teknisen avun osuudessa ei enää ole kylliksi rahaa, niin tästä syystä ää, nämä toimet kävisivät vain rajallisina. Ja nyt sitten kuulemme, että 300 miljoonaa on juuri viety teknisen avun osuudesta. Eli kyllä siellä raha olisi ollut myös tällaista parempaa viestintää varten. Ja tässä kohdin nyt todellakaan mielestäni viestintä ei ole pelannut. Ja kyllä minä nyt sitten haluaisin, että asiat järjestetään tai hoidetaan järjestyksessä. Ja esimerkiksi Omnibus-menettelyssä meillä oli koko joukko hyviä ehdotuksia. Ja nyt kyllä sitten tämä SASP-väline ja kaikki mitä siihen nyt liittyy, niin on kyllä tapahtunut aikamoisen hämärän vallitessa, eli tietoa ei ole kyllä parlamentille oikein herunut. Ehkäpä voitte tätä kommentoida lyhyesti. You have the floor. Kiitoksia edustaja Tomasic. Seuraavana kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvä komissaari. Kaksi suoraa kysymystä. Yksi. Millä tavalla voimme vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöön viedäksemme eteenpäin monirahoitteista ohjelmointia ja mitä ehtoja tarvitaan, jotta jäsenvaltioissa voidaan paremmin täytäntöönpanna tätä monirahoitusta? Toinen kysymys. Useatkaan jäsenvaltiot eivät vielä riittävästi eteenpäin hyviä rahoitusvälineitä tai suhtautuvat skeptisesti riskeihin. Millä tavalla voidaan lisätä tietoisuutta ja vähentää riskejä, jotka kohdistuvat paikallisiin tai alueviranomaisiin? Miten voidaan auttaa valtioita parantamaan edellytyksiä tarvittavalle täytäntöönpanolle? Kiitoksia edustaja Van Miltenburg. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission, joten on aina hyvä keskustella näistä keskeneräisestä aiheesta. Eilen saimme ehdotuksen ja jos tarkoitus on toteuttaa rakenneuudistuksia Euroopassa, niin sitten pitäisi suhtautua myös myönteisesti siihen, mitä voisimme tehdä, jotta rakenneuudistusohjelmaa saadaan viedyksi eteenpäin. Luonnollisesti nykysäännöt ja sopimukset on huomioitava, mutta kenties olen avoimempi kuin muut kollegat perehtymään siihen, mitä voidaan tehdä. Rakenneuudistuksia tarvitaan Euroopassa. Tämä on ennen tai myöhemmin ymmärrettävä. Aivan niin kuin hyvä kollega Lambert von Nistelrooy jo mainitsi Sam Maastenin tilanteen. Haluan toivottaa tervetulleeksi vieraamme, jotka ovat täällä paikalla salissakin. hurrikaani Irma aiheutti tuhojaan ja tämän jälkeen nyt on siirryttävä sanoista tekoihin. Jo syyskuussa pyysin, että saisimme Junckerin kirjeen. Tässä minulla on vastauskin. Hän totesi selkeästi, että pitäisi olla mahdollisuus mobilisoida lisärahoitusta. Tämä on aivan sitaatti. Ja se tekee aivan selväksi sen, että Eurooppa tarvitsee koordinoinnun vastauksen antaa näille saarten asukkaille. Meidän on otettava huomioon luonnollisestikin mm, sekä ranskankielisten että toisaalta hollanninkielisten alueiden juridinen statusero. Ranska valtiona ja Alankomat valtiona ovat nimittäneet kansallisen koordinaattorin koordinoimaan ponnisteluja. Onko sitten sitten järkevää toimia niin, että vaadittaisiin vielä eurooppalaista koordinaattoria äh, silloin, kun kyse on komission eri rahoitusosuuksista tulevasta tuesta. Eli miten voitaisiin mahdollisimman paljon mobilisoida nykyiset äh, rahoitusmahdollisuudet? Oletteko valmiita perehtymään tähän komissiossa? Mehän tarvitsisimme tällaisen eurooppalaisen koordinaattorin joka pyrkisi tekemään parhaansa. He tekisi läheistä yhteistyötä sekä lankomaiden että Ranskan koordinaattorin kanssa. Tässäkin kyse on siitä, että siirrytään sanoista tekoihin. Tekoja todella tarvitaan. Kyse on siitä, miten voidaan suojella kansalaisia Karibian alueella. Ja lopuksi puhuitte täytäntöönpanosta. Tilanne on jonkin verran parempi kuin vuosi sitten. Me kävimme teidän kotimaassanne Romaniassa ja siellä kuulin valituksia byrokratiasta siitä, että tukea ei kovinkaan hyvin voida ottaa vastaan ja on todellakin paljon hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa. Ensi vuonna olen kuullut, Romanialla on edessään vakavia ongelmia. Se todennäköisesti menettää niitä varoja, joita sille on myönnetty. Eli haluankin kysyä, mitä aiotte tehdä, mihin toimiin haluaisitte ryhtyä näissä asioissa. Haluan myös konkreettisia vastauksia, enkä, enkä vain viittauksia jälkeen jääneisiin alueisiin ja hankkeisiin tällä saralla. Ihmiset todella haluavat nähdä, miten rakennerahastosta voidaan hyötyä saada. Eli tässä haluan vedota konkreettisten toimien puolesta. Kiitos. Okay, who, Mr. Rope, will you take the floor? Kiitoksia edustaja Rope ja seuraavana. <laughs> Ja Trumpa ja pirmininkė. Kiitos. Eh, kiitoksia komission jäsen, että olette jälleen tullut vieraksemme. Minulla olisi jokunen ajatus, jotka haluaisin tässä ilmaista. Te sanoitte, että demokratiaa vahvistetaan ja uusi kohesiopaketti tulee olemaan entistä joustavampi. Siis joustavampi vain jollain tasolla vai joustavampi myös kuntatasolla ja alueillamme, koska tämä tietenkin avaisi ihan uusia mahdollisuuksia. Sitten vielä yksi juttu. Puhuitte tämän äh, kauden äh, hankkeista ja että niistä puolet on jo valittu, mutta nyt olemme jo äh, neljännen vuoden lopussa ja näin ollen yli puoli välin, koska enää kolme vuotta on jäljellä. Ja voimme nähdä, että heikommat maat ja heikommat alueet, vähemmän kehittyneet alueet, niin 80 prosenttia investoinneista – EU-rahoista kolmessa neljässä vuodessa rahoitusvirta e, lisääntyy, kustannukset nousevat. Voitaisiinko tulevaisuudessa ottaa käyttöön e, toisenlainen mekanismi niin, että e, varojen varat saataisiin käyttöön? käyttöön sen suuremmittaa muutoksitta tai pikemminkin niin, että tämä rahavirta olisi tällainen jatkuva. Ja mitä sitten tulee näihin yhteistyömalleihin, niin mitä uusia yhteistyömalleja on harkittu? Ja viimeinen kysymykseni liittyy yhteiseen maatalouspolitiikkaan, ettekö katso, että senkin tulisi antaa panoksensa kohesion äh, erojen vähentämiseksi? Presidente, Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle jälleen kerran, että olette paikalla. Tiettyjä kuumia aiheita meillä on tässä viime kuukausina noussut esille myös ryhmässämme viiden tähden liikkeessä olemme esittäneet ehdotuksia näitä rakenneuudistuksia vastaan ja yksityistämistä vastaan esimerkiksi. Usein olemme myös joustavuuden puolesta niin, että alueet voivat esimerkiksi luonnonkatastrofien tapauksessa toimia joustavammin, nopeammin. Näitähän tapahtuu entistä useammin koko Euroopassa. Myös rakennerahastojen tuella ja solidarisuusrahaston tuella voidaan paremmin reagoida. Me tiedämme, että neuvosto on tässä pahimpana esteenä. Kehotan kuitenkin, että ei luovutettaisi. Ehdotuksissa täytyy ottaa huomioon kolme seikkaa. Lisääntyvä joustavuus, kun ajatellaan kokonaisrahoitusta, ja täytyy myös ennakoida. Nyt puhutaan 30 000 ennakkomaksusta, joka on enimmäismäärä. Tulevissa säännöissä täytyy muistaa myös se, että kohesiopolitiikalla on tietty näkyvyys. Meillä on omnibuspaketti, on tulossa myös 2018 maalis-toukokuulla uusia ehdotuksia tältä osin. Kyse ei ole pelkästään viestinnästä, vaan siitä, että otamme huomioon ja mukaan myös kansalaiset ja kaikki toimijat, heidän täytyy nopeasti tietää, tai mahdollisimman nopeasti, kun ohjelmat saadaan valmiiksi, niin tiedot näistä. Meillä on myös kumppanuussopimuksia Euroopassa. Niitä on vain virallisesti noudatettu, eikä todella ole otettu huomioon talouden ja yhteiskunnan toimijoita. Tämä aiheuttaa ongelmallisia tilanteita viestinnän näkökulmasta ja niin, että todella tieto menisi perille. Täytyy huomioida myös kansalaisjärjestöt ja yhteiskunnalliset toimijat. Tarvitaan sitovaa menettelyä, joka toimisi myös ex ante tavalla, niin että kaikki sidosryhmät huomioidaan ja otetaan mukaan silloin, kun näitä kumppanuussopimuksia laaditaan. Sitten meillä on alueellisia ja kansallisia ohjelmia, luonnollisesti ne ovat oleellisia. Näin voitaisiin antaa mm, monitasoiselle hallinnolle todellinen impulssi ja viesti myös kaikille kansalaisille. Haluaisin kysyä teiltä, mitä mieltä olette tästä? Saammeko teiltä julkisen äh, vakuutuksen siitä, että ainakin ehdotetaan tällaista mekanismia? Monet ovat todenneet, että tarvitaan kansalaisten todellista mukanaoloa ja se on tärkeää sellaisen kohesiopolitiikan kannalta, joka on lähellä alueita. Kiitos. Thank you very much. I have a list of three. Uh, Kiitoksia. Minulla on kolme regivaliokunnan jäsentä, jotka esittävät kysymyksiä. Aloitan edustaja Novakovista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Näin haluaisin toivottaa komissaari Kretsun tänne paikan päälle. Ja sitten että haluaisin kiittää, että hän on käynyt niissä jäsenvaltioissa, joissa on ollut luonnonkatastrofeja. Myös Portugalissa se mahdollistaa sen, että Euroopan unioni on paljon näkyvä paikallisille kansalaisille, kuten myös muut kollegat. Minäkin haluaisin ottaa esille jotakin huolenaiheita. Ensimmäinen niistä koskee eilistä komission tiedonantoa. tämän politiikan muuttamisesta. Ja minä olen sitä mieltä, että kohesiopolitiikka on yhä piiritytympää. Ensinnäkin meillä on useita näitä fast track-menettelyitä, joista on keskusteltu täällä. Sitten meillä on verkko Eurooppa-väline. Ja nyt tämä, joten ehdotus tämän viikon alussa uudistukset Euroopan sosiaalirahastossa. Minusta yhä useampi osapuoli vaatii meiltä rahoitusta kohesiopolitiikasta. Näyttää siltä, että kohesiopolitiikka olisi näiden asioiden piirittämä, mutta en usko, että sen täytyy kuitenkaan sitten piirityksen lopuksi antautua. Vaan teidän komissori täytyy tietää, että riippumatta siitä, millainen ympäristö meidän ympäristömme on. Kyllähän tässä valiokunnasta aina löytyy liittolaisia, sillä jos me nyt muutamme pelisääntöjä, varsinkin kun kysymys on tästä ö, tulosreservistä, niin odottelemme jäsenvaltioita tekemään maali, mutta yhtäkkiä puolella muutettiinkin sääntöjä. On vaikea selittää, että miksi me haluamme purkaa talon, jotta voimme käyttää tiiliä ja rakentaa uuden. Puoli vuotta on aikaa seuraavaan asetukseen. Viimeisen muutaman kuukauden aikana meillä on ainakin kaksi ehdotusta per kuukausi asetukseksi, jotka koskettavat kohesiopolitiikkaa. Minua tilanne on hiukan pelottaa ja siitä syystä on hyvä, että olette täällä paikan päällä antamassa lisäselvitystä siihen, mitä tuleman pitää. Ja minun on kyllä vaikea löytää lisämyönteistä siinä, että 21 miljardia tästä varavusta käytetään jos ymmärsin oikein, tässä sanotaan, että kokonaan tai osittain sitä tulisi käyttää rakenneuudistuksessa. Tietysti uudistukset ovat tarpeen, mutta jos ne ovat niin oleellisia neuvostolle, niin ehkäpä meidän tulisi keskustella niistä ja löytää tuoretta rahaa tähän rahoitukseen. Mr. Arimon, the floor is yours. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Kommissarin. finde es immer sehr gut, dass Sie so häufig jetzt... Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa komission jäsen. Mukava nähdä teitä taas. Ja tosiaan eh, piakkoin eh, julkaisette rakennerahastojen eh, toimintakertomukseen. Ja niin kuin tiedätte, minä olen Kreikan erityistoimien pysyvä esittelijä aina 2007, 13, 14 ja 2020 asti. Ja minä haluaisin mielelläni kyllä kertoa näistä myönteisistä tuloksista. Minä olen kohesiopolitiikan ja rakennerahastojen puolusta erityisesti näinä aikoina, kun tätä politiikkaa määritellään uudelleen ja sitä täytyy puolustaa budjetissa. Minä haluaisin kirjoittaa mietinnön, jossa totean, että hyvä, että Kreikka Kreikkaa tuettiin, koska näin se sai todellista apua. Nyt kuitenkin maanantaina järjestimme budjettivaliokunnan kanssa yhteiskokouksen ja vasta kaksi päivää ennen tuota maanantaista kokousta sain, minulle toimitettiin kertomus äh, Kreikan tilanteesta, joka oli itse asiassa kirjoitettu jo viime toukokuussa. Äh, no kyllä, minä olisin kahdessa päivässä tuon ehtinyt kyllä lukea, mutta katsokaa, kun se oli saatavilla vain kreikan kielellä. Kreikkaa minä en osaa. No niin, minä kuitenkin sitten äh, sille valiokunnassa esitin kuusi kysymystä ja valiokunnan puheenjohtaja johtajaa kyllä sitten myöhemmin myös vahvisti, että minä en todellakaan saanut yhtään vastausta yhteenkään näistä kuudesta kysymyksestäni. Minä tulen virallisesti esittämään suullisen kysymyksen, jota asia saadaan täysistuntokäsittelyyn minä haluaisin kuitenkin nyt vahvistuksen sille, että nämä toimet ovat olleet myönteisiä ja hyödyllisiä. Ja nyt kysyisin, että voisiko komissio mahdollisesti toimittaa minulle saksaksi, ranskaksi, hollanniksi tai englanniksi tämän Kreikan hallituksen kertomuksen niin, että minä siihen voisin tutustua. Se olisi hyvin tärkeää työmme kannalta. Papadakis, Kiitoksia, edustaja Papadakis, olkaa hyvä. Kiitoksia, Πρόεδρε. Ε, πριν τις καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Αττική... Ε... Ennen kuin läntisessä Attikassa koettiin nämä tuhoisat tulvat, niin regivaliokunnassa oli ehdotettu päätöslauselmaa, jossa käsi, olisi käsitelty seuraavia asioita. Ensinnäkin sitä, että solidaarisuusrahasto tulisi olla tässä maksamassa niille alueille, jotka ovat kärsineet. Ja yksi yhden prosentin BKT-kriteeriä ei tulisi tässä solidarisuusrahastossa noudattaa. Tämä päätöslauselma on nyt edelleenkin jossakin pöytälaatikossa. Emme ole kuulleet kommentteja tästä. Puheenjohtaja puhui joulujuhlista ja monenmoisesta, mutta tästähän en kuullut kyllä sanakaan. Olen pahoillani, että joulutunnelman olen nyt pilaamassa, mutta nyt todellakin on suuria ongelmia tulvista kärsineillä alueilla. Hallituksen edustaja parlamentissa on sanonut, että tällaisia katastrofeja tapahtuu vain kerran 50 vuodessa, mutta eihän tämä pidä paikkansa. Ennen Länsi-Attikaa tällaisia tuhoja tapahtui Evrosin alueella. Ja viime viikolla Valtavia ongelmia oli Agriniossa ja Thessalonikissa, kahdessa kaupungissa. Eli näitä tuhoisia tulvia on varsin usein. Ennen kaikkea köyhät kärsivät näistä tuhoista. Komission sen Kretsu, meillä on selkeä kysymys teille. Tunnustatteko, että solidarisuusrahaston ehdot, jotka ovat kohtuuttomia, tulisi poistaa? Ja toiseksi, mitä voitte sanoa niille ihmisille, jotka nyt liejun keskellä taistelevat? Samanko, jonka annoitte Euroopan parlamentille täystunnossa, kun sanoitte, että odottelette vuotta 2020, jolloin tästä asetuksesta keskustellaan. Muutoinhan tämä on vain poliittista kyynisyyttä, eikä mitään muuta. Kiitos. Kiitoksia kun täällä esitettiin kysymys, minä vastaan teille. Kyllä, saimme päätösosmaehdotuksen kreikan kielellä. Se täytyy kääntää kaikille kielille. Ja sitten tiedottaa koordinaattoreille olemassa olevien prosessien mukaisesti, mitä tässä talossa noudatetaan. Tämä siis koskee tätä luonnosta. Seuraava puhuja ja viimeinen puhuja saman tien, edustaja Budel. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä komissaari. Meillä on kysymyksiä, joita on otettu esille viime viikon keskustelun seurauksena. Meillä on ollut Romaniassa tilanne, jossa yli tuhat pormestaria ja alueviranomaista on ollut mukana keskustelemassa rahaston hyödyntämisestä. Tämän lisäksi meillä on ollut erittäin monimutkaisia prosesseja, joiden avulla jota, ihmiset joutuvat täyttämään saadakseen hyötyä rahastoista. Meillä on myös paljon muita ongelmia, jotka vaikuttavat paikallisviranomaisiin silloin, kun kysymys on rahojen käyttössä Siget-nimisessä kaupungissa. Sillä on yli 35 000 henkilöä. Ei ole löytetty rahoitusvälineitä sairaalan nykyaikaistamiseksi. Itse olen yrittänyt pyytää apua konsulttitoimistolta, että nämä löytäisivät rahoitustavat auttaa tätä kylää mutta siinä onnistumatta. Lisäksi energiatehokkuus julkisissa rakennuksissa on tärkeä kysymys. Tässä kuitenkin on sellainen ehto, että kyseiset rakennukset yhdistetään yleiseen lämmitysverkkoon, mutta eihän tämmöisissä kylissä ole minkäännäköistä keskuslämmitysjärjestelmää. Kaikki tämä merkitsee sitä, että mm, hyötyä ei oikein voida näistä ohjelmista. Sitten on toinen ohjelma, josta ollaan huolissaan. Täällä kuten agrivaliokunnassa maaseudun väestön eristäytyminen ja se, että väestö muuttaa sieltä pois, juomaveden saaminen näille alueille. Näin kaupungin pormestarit kokouksessaan valittivat sitä, että eivät kykene hyödyntämään menettöä 7.2, koska siinä on 2500 ihmisen väestöraja, jolla voidaan hyötyä näistä menettelyistä. Meillä on uudistuksia, jotka ovat ja peräisin vuonna 1970, jotka kohdistuvat väestöön. Nämä kansalliset toimenpiteet eivät mahdollista sitä, että me voimme lähestyä näitä eurooppalaisia ehtoja. Eli kaikkein Vähemmän kehittyneet alueet ovat niitä, jotka ensimmäisenä myöskin häviävät lisää. Puheenjohtaja, kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, näin itse esittäisin myös omalta puoleltani kysymyksen, siis henkilökohtaisesti. Tämä kysymys on seurausta aluevaliokunnan keskusteluista. Haluaisin esittää kysymyksen näin. Olette jo sitä mieltä, että muutaman viikon kuluttua saatamme odottaa tätä täytäntöönpanokertomusta ensi viikolla. Täytäntöönpanokertomusta siis. Saamme nähdä, miten monet komission aloitteet on käynnistetty viime viikkojen aikana. Yritämme määritellä parlamentin kannan ja työstämme erityistä kertomusta, joka kohdistuu seitsemänteen kehityskertomuksen ja pyrimme käyttämään sitä pohjana tulevalle kohisiopolitiikalle vuoden 2020 jälkeen. Olemme mukana osallistumassa myös eri tapahtumiin, joita järjestetään eri tasoilla, jossa saadaan selkeästi nähdä vahvat viestit joiltakin toimialoilta sen suhteen, että on rahoitustarvetta on rahoitustarvetta ja ainoa rahoituslähde luonnollisestikin on kohesiopolitiikkapaketti. Jatkan Novakovin hengessä. Onko teillä suunnitella aloitteita tämän päivän ja monivuotisen rahoituskehyksen käynnistämisen päivämäärän välille? Ja miten ajattelette, että voimme toimia ja tukea tätä prosessia, yhteisiä ponnistuksia luoda tulevaa kohesiopolitiikkaa. On kovin ilahduttavaa, että meillä on neuvoston tuki. Se on hyvä. Mutta me tiedämme, että neuvostossa on myös paljon erilaisia intressejä. Ja meidän täytyy luoda oma kantamme. Olemme valmiita tukemaan aloitetta. Olemme mm, valmiita työskentelemään. Ja aiomme tänään myös koordinaattorin kokouksen aikana keskustella näistä seuraavista askelista. Voisitteko antaa meille jonkun verran tietoa tästä? Tämä siis viimeinen kysymykseni. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much for... Uh, Kiitos näistä kattavista kysymyksistä. Voin yhtyä joihinkin huolistanne. Ja niin kuin alkuun totesin, Nyt olemme jo viimeisessä vaiheessa ennen kuin MFF saadaan valmiiksi. Lähden liikkeelle siitä, mitä puheenjohtaja totesi. Meidän tulisi käydä yhteistä taistelua. No ei nyt muuta taistelusta, vaan hieman kauniimminkin voidaan tämä sanoa. Eli yhteistyötä tarvitaan, ponnistella yhdessä. Meidän täytyy huomioida myös kaikki sidosryhmämme, jotta voimme edistää kaikista näkyvintä hyvää politiikkaa, jolla voimme vaikuttaa miljoonien kansalaisten elämään. Ja tämä on säilytettävä. Minäkin omalta osaltani haluaisin tervehtiä San Martinin vieraitamme. I don't know. Mitenkä hän paikan nimi sitten äh, äännetäänkin Saint-Martin kenties ainakin ala, äh, hol, hollanniksi. Minä kävin ranskankielisellä, ranskan alueella, kun kävin Ranskan Guajanassa. Sehän on ääri, kaukaisten alueiden puheenjohtajana toimiva alue tällä hetkellä. Ja tapasimme myös presidentti Macronin. Meillä on myös tiedonanto esittelijänä tässä oli Omar J. Hän ei nyt ole tietenkään paikalla, mutta kyse oli näistä syrjäisistä alueista. Joka päivä opimme jotakin uutta. Minulle tuli suurena yllätyksenä, kun perehdyin tähän aiheeseen ja havaisin, että Hollannin San Martinin osa ei kuulu unioniin ja tilanne auttamisen kannalta tietenkin on paljon monimutkaisempi. Ensi hetkestä lähtien me olemme ilmaiseet solidaarisuutta, me olemme ottaneet osaa menetyksiin. Emme ole jääneet hiljaiseksi näistä Karibian alueen tuhoista. Välittömästi avustimme Alanko-maita Samahtainin tuhojen takia. Esimerkiksi satelliittipalvelut haluttiin heti ensimmäisen viikkojen aikana saada taas kuntoon. Tiedän, että puheenjohtaja Juncker keskusteli Alankomaiden pääministerin kanssa siitä, miten voisimme auttaa. Komission hätätilannekoordinointityö oli toiminnassa ympäri vuorokauden ja oli säännöllisessä yhteydessä kaikkiin jäsenvaltioihin ja aivan erityisesti Alankomaihin ottaen huomioon tämän teille kuuluvan saaren hätätilanteen. Interreg-ohjelmaa voitaisiin myös hyödyntää jälleenrakennuksessa sekä Ranskan että Alankomaiden saaripuoliskoilla – Kyse on Interreg-ohjelmasta ja sen käytössä olevista varoista. Korkean tason ryhmä, avustajaryhmä Karibian alueella New Yorkissa käsitteli tätä. Ja siellä komission se Mimicha lupasi 300 miljoonaa huomattavaa kehitysvaratuki Karibian alueen maille. Irma ja Maria Hurikanien jälkeen tähän rahoitustukipäätökseen on nyt kuukausi jälkeen päädytty. Ajatus koordinaattorista on sellainen, jonka voin kyllä viedä mukanani komission asiaa käsitteleviin yksiköihin ja voimme perehtyä, miten tätä voitaisiin kehittää. Pitää paikkansa, että meillä on eri välineitä, Interreg, Regio pääosastossa, toisaalta DEFCO pääosaston kuuluvia välineitä on. Kenties voisimme perustaa vaikkapa työryhmän tai jotakin sen kaltaista, niin että voimme olla yhteydessä sekä Ranskan, Ranskalle että Alankomaille kuuluvaan saaren osaan. Olette oikeassa siinä, että tarvitaan eurooppalaista integroitua lähestymistapaa, jolla voimme tukea saaren molempien puolten jälleenrakennusta. paikalliset viranomaiset niin ikään voisivat tehdä yhteistyötä. yhteistyötä. Tulisi olla laajempaa yhteistyötä kaikkien tahojen välillä. Voin vakuuttaa teille, että me ponnistelemme, jotta todella Euroopan unionin toimet ja myös yhteishankkeiden työ tehostuu. Olemme valmiita perehtymään siihen, miten olemassa olevat ja tulevat ohjelmat voidaan suunnata uudelleensa mahtaanille niin, että otetaan huomioon Irma-hurrikaanin tuhot. Olen siis tietoinen näistä tuhoista tilanteesta. En puhunut teidän edustajienne kanssa, mutta kenties voimme tavata sitten tämän kokouksen jälkeen. Olen kuitenkin, niin kuin sanoin, puheenjohtaja Junckerin kanssa keskustellut aiheesta Jaanan vierailun jälkeen. Var, varoja on varattu myös rakennerahastoista, kehitysrahastoista, joita voitaisiin käyttää jälleenrakennukseen. Vakuutan teille siis, että toimimme solidaarisesti ja tutkimme, mitä voimme tehdä auttaaksemme. Jäsenvaltiot, Ranska ja Alanko matt, niin ikään tekevät yhteistyötä käsi kädessä ja perehdymme tähän koordinointiehdotukseen. No sitten Nemusta kysyivät eh, edustajat Van Nisteroi ja Krell. Aiemmin jo mainitsin eilisen paketin ulottuvuuden, joka liittyy kohesiopolitiikkaan. Tämä on hyvin suuri osuus. Ja kyseessä on asetusmuutosehdotus sekä tämä tulosvaraus, joka on tarkoitus päivittää. Kyse on vapaaehtoisuudesta ja mm, vaihtoehtoisuudesta. Nyt ehdotus on tehty ja luonnollisesti haluamme rakentavaa yhteistyötä teidän kanssanne toisena lainsäätäjänä tässä aivan lähitulevaisuudessa. Edustaja Tomasic. Tulevan lainsäädännön rahoituksen moninaisuus. Teidän kommenttinne oli hyvin tärkeä. Meillä on hyviä esimerkkejä, joita tulisi levittää, tietoisuutta tulisi lisätä. Me pyrimme saamaan ehdotustemme kautta aikaiseksi synergiaa. Sen takia mielestäni Omnibus-ehdotus, joka on nyt aivan viime vaiheissa, ja olen ymmärtänyt, että Ensi viikolla pidetään viimeisin kolmikanta. Toivon, että jäsenvaltioille näin rahoitusmahdollisuudet helpottuvat ja voimme esittää esimerkin siitä, miten rahoitusta yhdistämällä saadaan parempia tuloksia. Rahoitusvälineistä olen pitkälti samaa mieltä kanssanne. Jäsenvaltiot ovat hiljan ryhtyneet näitä käyttämään – 2007-2016 ohjelmointikaudella niitä käytettiin varsin vähän. 2007-2013 näiden rahoitusvälineiden käyttö on lisääntynyt ja tällä ohjelmakaudella rahoitusvälineiden käyttö on kaksinkertaistunut. Vain kaksi maata ovat varsin vastentahtoisia, vastentahtoisia käyttämään näitä välineitä analyyseista on käynyt selville se, että kun euro investoitiin esimerkiksi 2014-2020 kaudella, niin jopa kolme neljä euroa vuoteen 2023 mennessä on saatu tuloksia aikaiseksi. Olen antanut esimerkkinä myös Marsan suunnitelman. Niin kuin tiedätte, Marshall-suunnitelmahan toteutettiin toisen maailmansodan jälkeen – edelleenkin eh, osa tästä Marshall-suunnitelman rahoituksesta uudelleen kierrätetään. Ei tämä ole pelkkää tarinaa, vaan tämä on aivan todellisuutta. Eli raha voidaan tällä tavalla kierrättää. Ja järkevällä käytöllä voidaan investoida yksi euro ja saada tuottoa tälle investoinnille sitten jopa viisi euroa. Tietoisuutta siis täytyy näistä asioista lisätä ja saada jäsenvaltiot mukaan. Toki vaaditaan tietynlaista hallintokapasiteettia ja myös tietoa. Tehän olette A. Kroatiasta. Meillä on hyviä ministerit, jotka tietävät oikein hyvin, miten voidaan käyttää näitä mahdollisuuksia. Teilläkin on oikein hyvä ministeri. Ja käsittääkseni he ovat ymmärtäneet, miten näitä rahoitusvälineitä voidaan käyttää. Parempi täytäntöönpano vaatii luonnollisesti yhteistyötä. Se on yhteinen tavoitteemme. MFF esitetään toukokuussa ja silloin meillä on mahdollisuus keskustella uudesta lainsäädännöstä ja uudesta tavasta parantaa menoa. Sitten kun Exante-ehdollisuus ohjelmointikaudella toteutuu, niin on selvää, että monilla aloilla tällaista ex ehdollisuutta ei enää tarvita. Nyt olemme toimineet näin sen takia, että joissakin maissa ei ole ollut esimerkiksi strategiaa vaikkapa jätehuoltoon tai vesihuoltoon, jos tällaisia eksantehtoja olisi ollut käytössä. Kunhan tällä ohjelmakaudella ehdot täytetään, niin sitten ei tarvitse enää haskata aikaa tulevan ohjelmakauden alkuvaiheessa. Eli minusta oli hyvä, että nämä ex-ante-ehdot olivat käytössä mutta ei tietenkään joka kauden alussa tarvitse niitä enää sitten uudestaan toteuttaa, vaan seuraamme vain, että täyttyvätkö ehdot. Edustaja Van Miltenborin kysymykseen jo vastasinkin emuun liittyen ja Samahtaanin tilanteeseen liittyen. Niin kuin sanoin, niin vien mukanani ehdotuksenne komissioon. Kansallista koordinointiahan on Ranskassa ja Alankomaissa ja tämä jo yhdistyy Euroopan komission tekemään työhön. Mainitsin myös lisärahoituksen, johon Mimicha sitoutui New Yorkissa. Sitä annetaan siis Karibian alueelle mutta teemme tässä kaikkemme. Sitten Romaniasta. Jos voin tässä käyttää nyt äidinkieltäni. Ensin haluan kiittää teitä siitä, että äh, olitte paikalla Klujissa – regivaliokunta siellä kokoontui ja haluan kiittää edustaja Pudaa järjestelyistä. Vierailu oli hyvin hyödyllinen. Te tiedätte vallan hyvin, että unioni auttaa Romania aivan niin kuin muitakin jäsenvaltioita. Ennen kaikkea hallitukset, kansalliset ja paikalliset viranomaiset ovat tärkeässä roolissa, jotta tätä apua saadaan käyttöön, kun kyse on toteutuksesta, täytäntöönpanosta, niin kyse on nimenomaan kansallisten hallintojen roolista. Kyse on vastaanottokyvystä. Olemme myös toteuttaneet hankkeita takautuvasti. Tietyt hankkeet olisi pitänyt saada loppuun jo vuoteen 2015 mennessä, mutta hyvä uutinen on nyt se, että nämä hankkeet saadaan valmiiksi ja voidaan käyttää myös 2014-2020 kauden rahoitusta. Uusien jäsenvaltioiden mukaan luettuna Romania on ymmärrettävä se, että koheesio- ja rakennerahasto tarjoavat valtavan mahdollisuuden on aivan oleellista, että näihin mahdollisuuden, mahdollisuuksiin voidaan tarttua ja voidaan niistä hyötyä. 89 91 prosenttia on ollut vastaanottokyky, mutta näissä maissa kyllä hävitään kaikista eniten tukimahdollisuuksia nimenomaan liikenteen alalla. Jos ajattelemme muitakin jäsenvaltioita kuin Romania, niin tässä on lähdetty liikkeelle hieman hitaasti. Vielä ei ole päästy täyteen äh, vauhtiin. Mutta todellakin Romanian pitäisi voida hyötyä täysimittaisesti näistä mahdollisuuksista. Romaniassa on edelleenkin kasvuvauhti kaikista suurinta Euroopan unionissa. Eli uskon, että ikävä kyllä nyt äh, vakauden puute poliittisesti estää täysi mittaisen hyötymisen. Meillä on ollut tässä viime vuosien aikana neljä hallitusta ja seitsemäs liikenneministeri on jo virassa tällä hetkellä. Eli tarvittaisiin kyllä vakautta hieman enemmän, siitä olisi hyötyä. Tarvitaan osaamista, asiantuntijuutta, toimivaltuuksia näissä kysymyksissä. Me kaikki olimme tyytyväisiä, kun akkreditoitiin, hyväksyttiin viranomaisten toiminta. Nyt työ on käynnistynyt ja me odottamme nyt sitä, että Romania esittää merkittäviä hankkeita, jotka olisivat tukikelpoisia. Minä käyn Romaniassa jo vielä joulukuussa 18. päivän kieppeillä ja toivon, että silloin voimme järjestää ministerin kanssa erinäisiä tapaamisia. Sitten mainittiin toi, muitakin kysymyksiä. Uskon, että voin tässä yhdistellä hieman vastauksiani. Olen kanssanne samaa mieltä. Me olemme tavanneet kunnan ja kaupungin johtajia. Minun oveni ovat aina avoimena kuntien ja kaupunkien johtajille. Rotterdamissa tapasimme yli 600 kaupungin ja kunnanjohtajaa eri puolilta Euroopan unionia. Urban agendan kautta voimme tarjota kaupungeille mahdollisuuksia. Ne, ne ovat aivan keskeisessä roolissa. Romaniassa 20 prosenttia alueellisista toimintaohjelmista, eli 1,2 miljardia euroa, on nimenomaan kaupunkejan hallinnoitavana. Te mainitsitte erityisiä ongelmia tältä osin. olemme omassa kabinetissani järjestäneet kuulemisen. 500 miljoonaa euroa on käytetty esimerkiksi terveydenalalla. On myös varattu alueellisille sairaaloille tukivaroja. Te puhuitte aivan erityisestä esimerkistä. Pitäisi perehtyä siihen, onko mainitsemanne taho voinut hyötyä näistä rahoitusmahdollisuuksista. Romaniassa ikävä kyllä ei voida tehdä työtä niin kuin vaikkapa Ranskassa tai Saksassa. Äh, ei ole aina vastaavaa hallintorakennetta käytössä. Kaikkihan riippuu jäsenvaltioiden hallintorakenteesta. Kyse on suvereeneista päätöksistä jäsenvaltiotasolla. Minun mielestäni Romanian, Romanian tämänhetkinen rakenne monimutkaistaa tilannetta – äsken kuulimme, että ei pitäisi puhua vähemmän kehittyneistä tai kehityksessä jälkeenjääneistä alueista, mutta Romaniassa on esimerkiksi tahoja provinssitasolla eri puolilla maata, jossa hankkeista on saatu jo tuloksia. Maailmanpankki, komission asiantuntijat ovat tarjonneet tukea. On käyty keskusteluja siitä, miten jo valitut hankkeet voidaan toteuttaa. No sitten kun ajattelemme kehityksessä jälkeen jääneitä hankkeita, meillä on pilottihankkeita esimerkiksi Puolassa ja Romaniassa. On käytetty miljoona Puolassa ja Romaniassa. Olemme voineet vaikuttaa ministeriin niin, että on muutettu tätä hanketta siihen suuntaan, että se on voinut saada lisärahoitusta tuekseen, eli 50 miljoonaa. On järjestetty myös kokous yliopistojen kanssa. Joissakin maissa on jo ihan tällainen perinnekin, ja Romanian tulisi perinne saada luoduksi. Eli kaikki saman pöydän ääriin, mitkä ovat käytettävissä olevat varat, ja sitten eh, tarvitaan koordinointia. Energia tehokkuusaihe, erityisesti maaseutualueilla. Näillä alueilla on oltava vähintään 2500 kansalaista. Ei tämä ole Euroopan unionin asettama ehto. Edustaja Puda, minä olin Klujissa oman isäni kotikylässä käymässä ja kun Kymmenen minuuttia oli kaatosadetta kestänyt, niin sitten ei enää saatu juomavettä. Emme voi hyväksyä enää 2000-luvulla tällaista tilannetta. Juomavesi edelleenkin tänä päivänä aiheuttaa ongelmia. Minä lähdin kylästä eteenpäin ja sitten aina muutaman metrin välein minut joku keskeytti ja pyysi juomavettä. Eihän tämä ole mahdollista enää näinä aikoina, että juomaveden suhteen on tällaisia ongelmia. Eli Romaniassa ihmiset äh, suorastaan kuolevat sen takia, että juomavettä, laadukasta juomavettä ei ole saatavilla. Tiedän, miten Romanian maaseudulla asutaan. Tiedän, että nuoret jättävät maaseudun Kyse on esimerkiksi sellaisista kylistä, jossa keski, asukkaiden keski-ikä on yli 75 vuotta. Ihmiset käyvät vierailulla hautuusmaalla vain kerran vuodessa, ei sen enempää. Me olemme keskustelleet kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa, mutta toista vielä sen, että pitkälti tilanne riippuu kaupunginjohtajista, kunnanjohtajista, viranomaisista alueellisella tasolla. Totta kai olen samaa mieltä siitä, että meidän on tehtävä jotakin näiden alueiden hyväksi. Meillä on urbani agenda. Sitten meillä on hyvin tärkeitä merkittäviä kaupunkeja. Yli 80 prosenttia väestöstähän asuu kaupungeissa. Ja samanaikaisesti vaarana on se, että maaseutu tyhjenee me jatkuvasti käymme keskustelua komissiossa, komission jäsenten kesken että voisimme todella kehittää näitä kyliä maaseudulla. Varoja ei pitäisi käyttää pelkästään maanviljelijöiden tukemiseen, vaan täytyisi huomioida kaikki, jotka asuvat maaseudulla. No sitten edustaja Ropen kysymys. Kyse on nyt kuuden vuoden eikä kolmen vuoden kaudesta. Meillähän on tämä N plus kolme sääntö. Eli aina vuoteen 2023 asti tässä ohjelma jatkuu. Kun puhumme tulevasta lainsäädännöstä, niin täytyy ajatella yksinkertaistamista. Mainitsitte ehdollisuuden ja eksantesäännöt. Juuri äsken selitin, että jatkossa jäsenvaltiot eivät enää menetä niin paljon silloin, kun kyse on hankkeiden toteutuksesta. Minä olen toiveikas siitä, että parlamentti voi hyväksyä lainsäädäntöä niin, että viiveitä ei enää synny, niin että voidaan päästä näistä viipeistä. Kyse on kaikista viranomaistahoista ja siitä, että työskennellään alhaalta ylöspäin. Tiedän, että Italiassa, niin kuin muissakin jäsenvaltioissa, perinteitä perinteet eivät ole samanlaisia kuin esimerkiksi Alankomaissa. Välttämättä ei oteta huomioon kaikkia näkökulmia ja kaikkia tahoja, mutta toivon, että Italian viranomaiset todella ponnistelevat, jotta saamme hyvän alueellisen strategian. Tiedän oikein hyvin solidaarisuusrahaston aiheuttaman turhautuman. Minä olen turhautunut, monet muut ovat turhautuneita silloin, kun emme voi auttaa. Tähän voi vielä palata Daakkisille antamassa niin vastauksessa. Edustaja Damato, uusi MFF-ehdotus voisi olla hyvä mahdollisuus mm, tarkastella uudelleen solidaarisuusrahaston ehtoja. En sanonut Papadakis äh, täysistunnossa, että täytyy odottaa vuotta 2020 ennen kuin mitä voidaan tehdä. Minun mielestäni on epäreilua todeta minulle, että toimin kyynisesti Kreikan kohdalla. Minä olen ollut paikalla, olen muuttanut asetusta. Tämä oli aivan erityinen poikkeus, jonka toteutimme Kreikan tapauksessa. Ja ker- selitin pääministeri Tsipraasille heti tulvien jälkeen, että huhti-toukokuulla saadaan muutos jo aikaiseksi, eikä suinkaan vasta vuonna 2020. Eli toukokuussa aivan välittömästi, kun lainsäädäntö muuttuu ja asetus muuttuu, niin tällä tavalla toimitaan. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet nämä säännöt. Ei suinkaan komissio, vaan Euroopan parlamentti on tämän kynnysarvon hyväksynyt. Luonnollisesti ymmärrän ne valtavat ongelmat, joita Attikassa on, mutta te olette hyväksyneet säännöt. Attika on rikkaimpia alueita ja meidän ponnistelumme Euroopassa tulisi eh, toteuttaa niin, että siinä toimitaan yhteistyössä Kreikan kanssa minun mielestäni on epäreilua minua kohtaan ja yksikömme kohtaan, kun me yritämme mahdollisuuksien mukaan auttaa. Te tiedätte, että me olemme eh, muuttaneet lainsäädäntöä, olemme vapauttaneet varoja, vaikkakin muut jäsenvaltiot ovat olleet vastentahtoisia. Miksi sitten lähdetään 100 prosentin rahoitukseen Kreikan kohdalla, kun muiden kohdalla ei? Eli Olemme toimineet Thessalonikin metron uudistuksessa, korjauksessa. Olemme työstäneet näitä seikkoja Kreikassa. Luonnon katastrofeja tapahtuu paljon useammin näinä aikoina. Ja olen valmis kyllä uudistuksiin, mutta asetuksessa ei voi noin vain kädenkäänteessä yön yli eh, muutoksia toteuttaa. Minä olen juuri käynyt Portugalissa ja näin siellä, mitä tuhoa eh, metsäpalot ovat aiheuttaneet myös Madeiralla ja Kreikassa. Ette voi sanoa, että me emme ole solidaarisia. Meillä on myös siviilipelastusmekanismi. Perehdymme siihen, miten kaikki voisi to- toimia nopeammin ja joustavammin. Mutta kyllä meidän on tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Vielä kerran haluan esittää osanottoni Olen keskustellut pääministeri Tsiprasinkin kanssa ja hän puhui puheenjohtaja Junckerin kanssa. Me perehdymme tähän asetukseen kaikista mahdollisista näkökulmista, miten vain voisimme auttaa. Muistutan teitä siitä, että Kreikka ei ole käyttänyt 1,3 miljardia, joka tällä ohjelmakaudella Kreikalle on myönnetty ilmastonmuutostyöhön. Jos Kreikalla olisi hankkeita, niin tästä rahasta voitaisiin enemmänkin siis käyttää. Rahat on, käytetty, on myönnetty Kreikalle. Kyse ei ole siis siitä, että rahaa ei olisi. Kyse on siitä, että täytyy olla hyviä hankkeita ennaltaehkäisyn alalla – Luonnollisesti tuhoja on tapahtunut, mutta samanaikaisesti eh, ennaltaehkäisevästi olemme voineet toimia ja Kreikassa on luotu erikoisstrategioita, jotta voidaan näitä inhimillisiä tragedioita välttää. Tragediahan koskee meitä kaikkia. Kreikka, Portugali, eh, nämä tragediat koskevat meitä kaikkea. kesäkuusta alkaen voimme solidarisuusrahaston sääntömuutosta sitten yhdessä työstää ja parantaa. Silloin on hyvä hetki katsoa tuloksia ja pohtia sitä, miten solidaarisuusrahastoa voitaisiin muuttaa jäsenvaltioiden eduksi. Pudalle jo vastasinkin. Sitten täytäntöön panosta. Uh, as I said, the uh, most recent figure shows that implementation ja kun äh, katsotaan äh, täytäntöön panoa, niin se on nyt täydessä vauhdissa. Ja 2014-2020 kauden äh, varat on nyt sidottu. Ähm, niin kuin 2007-2014 kausia, niin kuin sanoin, niin 13. joulukuuta kertomus hyväksytään ja saatte sen sitten. Minäkin olen pettynyt siihen, että tämä ohjelma valinta ei heijastu maksuihin. Tapasin muun muassa teidän uuden Alankomaiden valtiovarainministerin, joka oli hyvin yllättynyt kuullessaan minulta, että rahaa Alankomaita varten on ja teillä on suuri joukko Äh, valittuja hankkeita ja olette alkaneet äh, jo itse äh, maksaa oma, oman osuutenne, mutta me emme ole saaneet kuitenkaan sitten maksupyyntöjä ja odotamme niitä edelleen. Ja kyllä minä samaa mieltä siitä olen, että alussa täytäntöönpano on ollut hidasta, mutta älkäämme unohtako sitä, että Euroopan parlamentti aika myöhäisessä vaiheessa 2014-2020 kauden lainsäädännön hyväksyi. Ja kyllähän viranomaisillekin täytyy antaa hiukan aikaa tutustua lainsäädäntöuudistuksiin ennen kuin täytäntöönpano voidaan käynnistää. Mutta kyllä, niin kuin sanoin, niin tässä täytäntöönpano on nyt, nyt todella hyvässä vauhdissa ja nuo alkuvaiheen viivästykset ollaan kuromassa kiinni. Tässähän vuoteen 2023 tuota, on kuitenkin vielä kuusi vuotta aikaa. Novakov, mm, minä vastasin tässä Lambertille ja Konstantselle jo tuosta varauksesta, josta tekin kysyitte. Sitten tosiaan Regi-valiokunnan panos ja Euroopan parlamentin mietintö seitsemännestä kohesiopolitiikasta on hyvin tärkeä. Ja me todella ähm, Bulgarian ähm, puheenjohtajaa johtajaa ähm, rakkauteen panostamme paljon ja uskon, että saadaan paljon aikaan. On hyvä, että neuvosto on liikkeellä. Saa nähdä, mitä sitten Sofiassa kuullaan ensi helmimaalikuussa, kun Öttinger ja valtiovarainministerit tekevät ehdotuksia. Ja nyt sitten sitten, niin minä vastasinkin, että tässä on kyse toissijaisuusperiaatteesta ja yhteislainsäätäjät solidaarisuusrahastosta tekevät päätökset ja niistä tapauksista, joissa sitä voidaan käyttää, kun jäsenvaltiolla on vaikeuksia huolehtia asiasta itse. Ja kun kaksi ja puoli vuotta sitten solidaarisuusrahastoa uudistettiin. Tästä keskusteltiin laajalti jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa ja yhdessä meidän täytyy asiaa käsitellä, koska minulla on kyllä sellainen vaikutelma, että me tarvitsemme lisää, lisää liikkumavapautta. Olen tästä samaa mieltä teidän kanssa. Me olemme ihan samalla puolella, ei meidän tarvitse syytellä toisiamme. Ja sitten nämä Kreikan äh, erityistoimet. Äh, kiitän Arimuntia hänen tekemästään työstä. Niin kaikki oikein hyvin tiedätte, että vain Kreikan viranomaiset eikä komissio valmistelee täytäntöönpanokertomuksen näistä toimista. Ja tämä todella on toimitettu komissiolle ja olen, mekin saimme sen kreikan kielellä ihan niin kuin tekin. Käännöstyö on nyt käynnissä komissiossa ja välittömästi, kun käännökset saadaan valmiiksi, niin teille tieto toimitetaan. Kaikkihan me Kreikan suhteen haluamme edistystä ja mm, edellisellä kaudella valitsimme 181 hanketta. Nyt keskitymme tärkeimpiin tarpeisiin, eli paljonko niitä on. Nyt meillä on vain 18 hanketta, muun muassa Tessalonikin metro ja muita merkittäviä hankkeita, jotta tosiaan täytäntöönpanoa saadaan äh, vauhditettua, mutta me tulemme olemaan teihin sitten yhteydessä, kun saadaan saksankielinen versio ja muut. Äh, puheenjohtaja Mihailova, haluan kiittää teitä kaikesta tuesta ja avusta ja kaikkia poliittisia ryhmiä täällä Euroopan parlamentissa äh, tästä vuodesta ja kaikkein kovimmat ajat ovat varmaan edessä työmme suhteen ensi keväänä sitten ja meidän täytyy kohesiopolitiikkaa muun muassa puolustaa ja meillähän on vuoden alussa alueiden viikko, jossa käsitellään juuri näitä aiheita. Se taitaa olla juuri ennen Sofian kokousta 8.9. tammikuuta maanantai-tiistai puhutaan tuolloin sitten monimuotoisesta rahoituskehyksestä. Ja minä luonnollisesti ajan vahvasti kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Tosiaan 8.9. tammikuuta kokous ja toivon, että myös teidän valiokuntanne on siellä edustettuna. Mekin haluamme lisätä näkyvyyttä ja toivon, että te jäsenvaltioissa vahvistatte tätä kohesion ystävien liittoa, joka on parlamentin ja alueiden komitean yhteisaloite. Kohesiopolitiikkahan täyttää maaliskuussa 30 vuotta sitä juhlistetaan. Ja tuo tärkeä hetki on oiva hetki osoittaa, mitä kaikkea niin monissa jäsenvaltioissa näiden 30 vuoden aikana on saatu aikaan tämän ää, äh, ää, äh, taloudellisen solidaarisuuden äh, kautta, siis niin aluekehitysrahastosta kuin kohesiorahastostakin. 24. maaliskuuta on tosiaan tuo päätilaisuus ja mm, teidät kaikki luonnollisesti kutsutaan Kreel kysyi vielä palveluista. Tämä kuuluu Dombrovskisin vastuualueelle, mutta tietääkseni teille tiedot myös toimitetaan. No niin, kiitoksia. Ja nyt sitten oikein hyvää loppuviikkoa ja tavataan jälleen Strasburgissa ensi viikolla. Kiitos paljon yhteistyöstä. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitoksia, kiitoksia hyvä komissaari. Toivottavasti näemme myös Strasbourgissa ja viemme omnibustyön päätökseen. Mm, mehän olemme rekissä siihen valmiita ja toivon, että saamme hyvät, hyvän päätöksen vuodelle. Kiitoksia osallistumisestanne. Ja näin kokouksen ensimmäinen osa päättyy. Jatketaan koordinaattoreiden kokeilla. Ilman tulkkausta valitettavasti. Okay.